Uh, good morning, dear colleagues. Let's start our... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Aloitetaan uh, kokouksemme. Ensin uh, esityslistaluonnos, jos kukaan ei vastusta, niin sitten sitä voidaan pitää hyväksyttynä. Muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin ENVI-valiokunta ja KONT-valiokunta aikovat pitää mielipiteenvaihdon tupakkatuotteiden jäljittämisestä ja seurannasta. Tämä kokous pidetään keskiviikkona 12. heinäkuuta kello 10.30 eh, Kontin kokouksen puitteissa. Ja tässä eh, tarkastellaan EU-järjestelmän eh, e täytäntöönpanoa, jonka sisältää jäljitettävyys- ja turvallisuusmerkintöjä. Ja tämä liittyy artikloihin 15 ja 16 tupakkatuotedirektiivissä. Ja olette kaikki tervetulleita. Lisäksi meillä on Envin ja Deven yhteinen keskustelu EUn hätäavan koordinointikeskuksesta ja myös meillä on Kontin erityis, kanssa eri, tilintarkastustuomioistuimen sel, erityiskertomus ja se käsittelee pelastustoimintaa, Euroopan unionin pelastustoimintaa ja kuinka se on onko se ollut tehokasta. Ja tämä järjestetään keskiviikkona 12. heinäkuuta myöskin kello yhdeksän. Ja ne jäsenet, jotka osa- vierailivat hätäavun koordinointikeskuksessa, on pyydetty osallistumaan. Ja siellä keskustellaan äh, ekopääosaston kanssa hätäavun koordinointikeskuksen toiminnasta. Ja tämän keskuksen puolivälin arviointi on tarkoitus eh, järjestää syyskuussa. Samana päivänä kello 12 järjestetään Kontin kokouksen puitteissa Envin ja Deven kanssa eh, mielipiteen vaihto tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Kuten jo sanoin, sitten me pidämme eh, E, ylimääräisen Envin ja ITRE-valiokunnan e, yhteiskokouksen maanantaina 11. syyskuuta e, puoleksi toista tunniksi Strasbourgissa. Tarkoituksena on keskustella energiaunionin hallinnoinnista. Tänään meillä on tulkkaus 20 kieleen ja kuten yleensä meidän kokouksemme lähetetään suoratoistona verkossa ja kokousasiakirjat löytyvät verkosta. Jos mitään vastustusta ei ilmene, niin sitten äh, hyväksymme pöytäkirjan kokouksesta 3. ja 4. toukokuuta. Ja nyt voimme mennä äh, tämänpäiväiseen kokoukseemme, nimittäin sähkösisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt uudelleen laadittu. Meidän esittelijämme on herra Potts ja teillä on puheenvuoro. Indeed, madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Viimeisten 20 vuoden aikana EUn energiasektorilla on ollut syvällinen muutos, on avattu energiamarkkinoita, on tehty energiatuotannon ja siirron ja jakelun eriyttämistä ja tietysti myöskin ympäristö- ja ilmastolainsäädäntö on johtanut siihen, että kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty ja myöskin energiatehokkuutta on lisätty. 2014 lokakuussa neuvosto teki päätöksen energiapolusta Äh, vuoteen 2030 mennessä ja Pariisin sopimus tietysti myöskin vahvisti sen, että tahtoa on EU:ssa olla johtavana tekijänä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa äh, se, että siirrytään uudenlaiseen energia-aikaan, tietysti vaatii kattavaa lähestymistapaa ja sen takia komissio on päättänyt luoda energiaunionin yksi keskeisistä haasteista vähähiiliseen talouteen ja tähän energiaunionin on se, että otetaan täysin käyttöön myöskin nämä muutokset ja sähkömarkkinoilla eriyttäminen on tietysti hyvin tärkeä asia niin tukku- kuin vähittäismarkkinoillakin ja tietysti myöskin koko sähköjärjestelmä on saatava joustavammaksi, jotta samalla voidaan ottaa huomioon se, kuinka energiaa tuotetaan. Tutkimustietojen mukaisesti energian kulutus on kaksinkertaistunut 10 viimeisen vuoden aikana 14,4 prosentista vuonna 2004 28,8 2015 vuonna. Ja uusiutuva energia tällä hetkellä on tuolla hintakilpailukykyistä ja joskus jopa halvempaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia. Ja tämä energiantuotanto kattaa yli miljoona ihmistä Euroopan unionissa ja se houkuttelee paljon enemmän investointeja kuin monet muut ja tällä tavalla myöskin fossiilisten energia, energioiden tuonti tuontia on voitu vähentää 16 miljardilla eurolla, joka on aika huomattava summa. Ja tämä myöskin liittyy energian turvallisuuteen. Energiamarkkinoilla on myöskin pyrittävä saamaan kuluttajat paremmin osallistumaan, samoin myöskin uudet toimijat, kuten yhteenliittymät ja nuo paikalliset energiayhteisöt. Samanaikaisesti energiahinnan nousu huolettaa monia kansalaisia ja kansalliset toimet ovat yleensä kuitenkin keskeisessä roolissa tässä. Kuitenkin tarvitaan myöskin yhtenäisiä sääntöjä koko Eurooppaa ajatellen ja tarvitaan myöskin yhteistyötä, jotta voitaisiin taata, että se energian ja sähkön toimitus taataan kaikilla, vaikka markkinoilla jotakin epävarmuuksia olisikin. Siinä takia tarvitaan joustavuutta. Kaksi lainsäädäntöehdotusta puuttuvat. Ensinnäkin äh, asetuksen osalta äh, tuohon ähm, tukkukauppaan ja toisaalta direktiivissä sitten vähittäiskauppaan ja tätä kautta pyritään aivan uudella tavalla muotoilemaan energia- ja sähkömarkkinoita. Envi-valiokunnan koordinaattorit ovat päättäneet, että tästä laaditaan lausunto vain tuohon direktiiviin ja siinä keskitynkin, siihen keskitynkin nyt tänään. Envillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus jättää tarkistuksia myös tuohon asetukseen ja sitten tämän päivän koordinaattoreiden kokouksen jälkeen tästä tulee lisätietoa. Toivon mukaan meillä on mahdollisuus jättää tarkistuksia myöskin tuohon osaan lainsäädäntöä. Se olisi mielestäni, mielestäni erittäin hyödyllistä. Kaiken kaikkiaan katson, että komission ehdotus siltä osin, että se lisää uusiutuvia energiavaroja on hyvä, mutta kuitenkin siinä puututaan myöskin siihen, että vielä selkeitä sääntöjä puuttuu ja siihen, kuinka saataisiin paremman myöskin eri energiajärjestelmät toimimaan. Tuo lainsäädäntöehdotus tietysti tuo kuluttajat energiasiirtymän keskiöön ja siinä pyritään tuomaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja mahdollisimman helppo pääsy myöskin uusiutuviin energialähteisiin. Kuitenkin, jotta taattaisiin todella ne tavoitteet, joihin energiapolitiikka EU:ssa tähtää, niin monemmat sekä direktiivit että asetus kuitenkin pitäisi saada joltain osin muutetuiksi vihreän talouteen siirtyminen tietysti vaatii myöskin sitä, että kuluttajat voivat kantaa taakkansa paremmin ja että olisi enemmän integrointia sen osalta, että markkinat toimisivat paremmin. Ja tässä tarvitaan kaikille osapuolille todella tasaveroiset toimintamahdollisuudet. Uusi puitteisto niin EU- kuin kansalliselle tasollekin tarvitaan, jotta esimerkiksi juuri yhteenliittymät ja paikalliset energiayhtiöt voisivat myöskin olla yhdessä markkinoilla, eikä myöskään olisi mitään syrjintää muita toimijoita kohtaan. Toimintavarmuutta ei voida uhata joka tilanteessa se on taattava ja tarvitaan myöskin alhaalta ylöspäin menevää alueellista yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden kesken yhteistyötä. Muutoin tämä epäonnistuu. Olen jättänyt noin 25 tarkistusta ja toivon mukaan voimme hyvässä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa edetä. Tämä ei ole niinkään poliittinen, vaan enemmänkin tekninen kysymys, joten meidän on tehtävä vahvasti yhteistyötä jotta pääsemme mahdollisimman hyvän tulokseen. Viimeisenä kohtana vielä haluan korostaa sitä, että tämä energia markkinan uudelleenjärjestely on hyvin tärkeää energiaunionia ajatellen ja on katsottava tätä kahtaalta niiden prioriteettien pohjalta, joita tässä valiokunnassa on. Kiitoksia oikein paljon tänään puheenvuoron varjoesittelijöille ja kollegoille, jotka haluavat puhua asiasta. Ensimmäisenä edustaja Pietikäinen. Kiitoksia ja kiitos äh, kollegalleni Pavel Pukille erittäin hyvästä työstä. Hän on lausunnon jo laatinut ja selittänyt, äh, mikä tässä vaiheessa on tärkeää. Minä vain muutamia asioita haluaisin korostaa, jotka mm, mielestäni äh, valiokunnan pitäisi asettaa prioriteeteiksi lausunnossa ja toivottavasti muutoksina parlamentin kantaan ylipäätänsä. Ensinnäkin me kaikki tiedämme, että sähkö- ja energiamarkkinat ovat suuren muutoksen koulutuksen kourissa ja tämä tarkoittaa, että meidän olisi asetettava tavoita poistaa hiiliriippuvuus energiamarkkinoilta täysin vuoteen 2050 mennessä. Eli Tärkeää on siis lisätä uusiutuvien energialähteiden käytettävyyttä e, ja toiseksi tarvitaan älyverkkoja, jotta voidaan säädellä energian käyttöhuippuja ja sitten meillä pitäisi olla enemmän joustavia lähteitä, jotta voidaan korvata tämä uusiutuvien energiamuotojen joustavuus, eli kaasuturbiinit ja muut. Eh, meillä pitäisi olla että hiilestä luopumistavoite eh, tässä, ja sitten meidän pitäisi asettaa eh, etusijalle uusiutuvat energialähteet. Muuten me joudumme sellaiseen tilanteeseen, että uusiutuvat energiamuodot ovat aina ehm, lapsipuolen asemassa, koska suuret ydinvoimalat tai fossiiliset polttoaineiden voimalat, niitä on hyvin vaikea mukauttaa. Jos uusiutuvien energiamuotojen voittojen määrää ei voida askel, askeleelta lisätä, niin sitten on aina kilpailussa fossiilisten polttoaineiden kanssa, jos fossiiliset polttoaineet ovat eh, etusijalla perustuen markkinamekanismeihin ja eh, päivittäishintoihin. Tarkoittaisi, tarkoittaisi sitä, että kun eh, asteittain tarjonta lisääntyy, niin vanhat eh, laitokset on suljettava, koska ei kannata sitten ylläpitää niitä, jos tehokkuusaste on 70, 40 eh, tai 30 prosenttia. Eli on tärkeää nyt nopeuttaa eh, fossiilisten voimaloiden sulkemisprosessia. Ja koska me tiedämme, että tulevaisuus on tuottaja-kuluttajan, eli vaikka olemmekin suurimmaksi osaksi sähkön ja energian kuluttajia, niin toisaalta pienimuotoinen sähkön tuotanto esimerkiksi aurinkopaneelein voi tuottaa merkittävän määrän sähköstä. 30 vuoden kuluttua oletetaan, että se tuottaa yhtä paljon kuin ydinvoima Euroopassa. Ja jotta voitaisiin hyötyä tästä, niin kuluttajien tuot tämä sähkö uusiutuista energiamuodoista, sen pitäisi saada prioriteetti markkinoille pääsy ilman ylimääräisiä kustannuksia, jotta voitaisiin tukea pienimuotoista uusiutuvan energian tuotantoa. Tämä liittyy myös äly mittareihin ja älyverkkoihin, koska jos ei ole älymittareita, niin silloin ei voi mukauttaa verkkoa sinänsä. Tämä ei nyt ole tämän direktiivin pointti, mutta ihan poliittisena ytiminen voisimme yhdessä vaatia yhteenliittyvyyttä ja superverkkoja, koska me tiedämme, että uusiutuvat energialähteet eivät ole luotettavia, jos meillä ei ole Äh, pan-eurooppalaista superverkkoa. Silloin näitä äh, uusiutuvia energialähteitä voidaan käyttää tehokkaalla tavalla. Meidän verkkomme ovat vanhoja. Pystyisimme uusiutu, säästämään sähköä 20 prosentilla ainoastaan uusimalla sähköverkkomme. Ja tämä hyödyttäisi myös äh, näitä tarvetta lisäenergialle ja joustomahdollisuuksia, joten toivottavasti nämä voitaisiin lisätä meidän lausuntoomme. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Aldesta, edustaja Riis. Thank you, Mrs. Chairman. Mrs. Princet, who's... Kiitos. Itse asiassa varsinainen varjoesittelijä ei ole täällä tänään, joten kerron hänen huomionsa. Hän haluaisi ottaa esille seuraavat asiat. Hän pitää komission ehdotusta hyvänä. Se on hyvä pohja. Hän haluaa kiittää esittelijää hyvästä työstä, valmistelijan hyvästä työstä. Ja nämä ovat hänen mielestään kohteita, joita on vielä vahvistettava. Ensinnäkin energian kuluttajat on saatava mukaan, jotta kaikilla olisi hyvät mahdollisuudet toimia sähkömarkkinoilla, joten on hyvin tärkeää myöskin pyrkiä siihen, että hinnat ovat kohtuullisia ja että tehdään hyvät kustannustehokkuusanalyysit. Ne ovat kaiken pohja, koska varmasti vain tällä tavalla voidaan estää nämä... Ai, puhunko liian nopeasti? Jaa, suokaa anteeksi. Tämä liiketoimintamalli on siis myöskin pyrittävä toimimaan sellaisella tavalla, että kotitaloudet ja pk-yritykset voisivat paremmin toimia. Ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset edut pitkällä aikavälillä on otettava huomioon kun otetaan huomioon myöskin se, mikä on sellainen hinta, joka on kaiken tyyppiselle verkoille, suhteellinen. Ja kuten tässä sanotaan, niin vielä korostamme yhteen liittymiä, verkkojen välisiä yhteenliittymiä. Tämä on hyvin tärkeä asia muun muassa siitä syystä, että niillä on tärkeä rooli siinä, kun päästään energia- ja ilmastotavoitteisiin. Ne parantavat myöskin sähköjärjestelmien tehokkuutta ja vähentävät volatiliteettia kotimarkkinoilla. Tämä tuo lisää varmasti myöskin joustavuutta hintoihin, joka on tärkeää kuluttajille. Tämän tyyppisiä tarkistuksia esittelijä, varjoesittelijä jättää ja odottaa sitten vielä hyvää yhteistyötä yhdessä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kyllönen. Kiitoksia ja kiitokset raportöörille hänen pohjatyöstään. Sähkömarkkinoiden osalta haluaisin nostaa esille ja on ollut ajatuksena tehdä tehdä myös muutosesityksiä liittyen edelleen keskusteluun energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian liittyviin, liittyvistä innovaatioista ja uusista teknologioista, jotka selkeästi kaipaisivat niin tutkimustukea kuin myös EUn muuta rahoituksellista tukea ja varsinkin kaiken rahoituksen suuntaamista pidemmällä aikavälillä kohti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energiatuotannon mallia. Sen lisäksi haluan nostaa esille myös, myös jätelainsäädännön ja kiertotalouden yhteyden, miten me pystyisimme tukemaan eri teollisuuden aloja toimimaan yhdessä näiden muissa lainsäädännössä säädettyjen periaatteiden mukaisesti, jotta hyödyt näkyisivät myös energiateollisuudessa ja energiantuotannossa. Sen lisäksi haluan kiinnittää huomiota näihin varastointikysymyksiin ja varastoinnin kehittämiseen erityisesti tuuli, aurinko ja vetyenergian osalta. Energiaomavaraisuus Euroopassa on edelleen iso kysymys, ja samoin energiaturvallisuus. Ja vaikka rauhaa rakastava poliitikko olenkin, niin myös näiden suhde kyberturvallisuuteen esimerkiksi on, on hyvä huomioida. Sen lisäksi tänä päivänä eurooppalaisia puhuttaa energiaköyhyys, josta ei välttämättä ehkä omassa kotimaassa niin paljon puhuta, mutta mutta varsinkin itäisessä Euroopassa ja eteläisessä Euroopassa sieltä tulee paljonkin viestejä ihmisiltä liittyen energian saatavuuteen ja ihmisten taloudellisiin mahdollisuuksiin hankkia energiaa. Ylipäätänsäkin kansalaisten rooli, sitä pitäisi pystyä nostamaan, ihmisten tietoisuutta ja tietoisuutta vahvistamaan ja heitä osallistamaan fiksusti toimintaan. Sen lisäksi näen tärkeänä energiaverkkojen kehittämisen, rakentamisen ja ennen kaikkea näiden älykkäiden verkkojen osalta hyvin laaja-alaisen yhteistyön eurooppalaisessa perheessä. Ja sen lisäksi haluaisin nostaa vielä esille tämän Energy as a Service-ajattelun, jossa samalla tavalla kuin liikenne tänä päivänä palveluistuu Mobility as a Service-ajattelun kautta, niin myös energiamarkkinasta on tulossa ene, vielä enemmän palvelukonsepti kuin mitä se tänä päivänä on. Näillä ajatuksilla tiiviisti odotan suurella mielenkiinnolla ja ilolla tulevaa yhteistyötämme raportöörin ja varjoraportöörien kanssa. Kiitos. Thank you very much. Next speaker, Mr. Skrilak. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puheenjohtaja Skrilak. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vihreiden puolesta toivotan tervetulleeksi edustaja Poltsin mietinnön. Se on hyvä pohja lisäparannuksille. Meidän lausuntoomme haluaisin korostaa asioita, joita pidän tärkeinä ja jotka voivat tehdä tästä lausunnosta paremman. Ja sellaisen, että se voidaan hyväksyä, koska meidän on pidettävä tämä asia toimivaltuuksissamme. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa, tietysti eh, Rova Pitikäisen kanssa, että meidän on asetettava selvät tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eh, ja korostettava tässä lausunnossa niitä välineitä, joiden avulla tuo tavoite voidaan saavuttaa. Se, mikä on tärkeää lisätä tähän lausuntoon, ovat joitakin tärkeitä kysymyksiä, kuten siis kapasiteettimekanismit ja miten käsitellä tätä välinettä sähkömarkkinoilla, joka voi lisätä uusiutuvien energialähteiden määrää ja niiden parempaa integroimista. Tästä lausunnosta puuttuu myös vielä se, mikä on energiaunioni keskiössä, äh, nimittäin kansalaiset ja äh, voimaanutetut kansalaiset. Meidän täytyy vahvistaa tätä tekstiä kansalaisten ja energian suhteen, energiayhteisöt, miten ne voivat vaikuttaa tuloksiin, miten ne vaikuttavat sähkömarkkinoihin, että miten yksilöt voivat osallistua sähkömarkkinoille, ja olen myös samaa mieltä siitä, että pienimuotoinen energiantuotanto on eh, tärkeää, sitä pitäisi korostaa lausunnossa ja päätöslauselmassa. Me emme voi odottaa, että eu kansalaiset tulevaisuudessa eh, meidän täytyy toivoa, että tulevaisuudessa eh, kansalaiset voivat olla tuottajakuluttaja. Meidän täytyy määritellä paremmin aktiivinen kuluttaja, ehkä kolme ryhmää. On yksi ryhmä ei ole niinkään kiinnostunut osallistumaan eh, aktiivisesti sähkömarkkinoille, mutta voi eh, osallistua näihin aggregaattoreihin ja ehkä me voisimme jo määritellä nämä yhteenliittymät tässä. Ja mihin ikinä ryhmään kuluttajat kuuluvatkin, he tarvitsevat älyverkkoja, älymittareita erityisesti. Sekin ryhmä, joka ei ole niin proaktiivinen, voi pyynnöstä sitten saada tietoa sähkölaskuistaan, vähän aktiivisemmat kuluttajat. Meidän on annettava heille mahdollisuus hallinnoida kysyntää. tietoisempia hinnoista markkinoilla ja kun on kyse tuottajakuluttajista, niin meidän on mahdollistettava se, että he ovat aktiivisempia sähkömarkkinoilla. Joten tässä olisivat tärkeimmät huomiot minulta ja toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä, kun saatamme lausunnon päätöksen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Dornano. Merci, euh, madame. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös teidän tekemästänne työstä. Edustaja Polk, tämän direktiivin laadintaissa puhutaan yhteisistä säännöistä elektri- sähkömarkkinoille. On antanut meille tilaisuuden muistuttaa meille tavoitteista, jotka olemme itsellemme laatineet. Kun ajattelemme nykykriisiä, niin silloin on ihan selvää, että sääntely energian hinnalle on välttämätöntä todellakin on voidaan todeta, että kun on tämä sektori vapautettu, ei ole pystytty samanaikaisesti takaamaan hyvää energiavarmuutta ja huoltoa, joka olisi yhtä vakaa hintojen kanssa. Toisaalta tämä direktiivi ei pidä myöskään haitata teknologian neutraaliutta, kun halutaan valita energialähteet, kun halutaan mennä yhä sähköisempään suuntaan. Sen takia minä teenkin tähän tarkistuksia tähän tekstiin, mitä sitten tulee lausuntoluonnokseen. Esittelijä on oikeassa, kun hän haluaa muistuttaa, että meidän pitäisi poistaa tämmöinen yhteinen eurooppalainen formaatti tietokannasta. Jos me haluamme siis puhua tästä tietokannasta, niin että se, siihen voitaisiin, voitaisiin korvata menettelytavoilla, joka olisi kansalliselta pohjalla, niin ei kuitenkaan ehkä ole mahdollista luoda jonkinlaista tästä suunnatonta taakkaa jäsenvaltioille joilla on jo käytössään <clears throat> datakeskus. Jos me haluamme sitten torvata tilanteessa, jossa on kyse force majeure-tilanteesta, niin silloin meillä pitäisi olla jonkinlainen väliaikainen Eli Totta kai pitää välttää painostusta ylöspäin, kun me puhumme elektrian lop- säännön loppuhinnoista. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitää todella korostaa, kuinka meidän pitää saada tämä tehokkaammaksi, tuottavammaksi, kun puhutaan sähkön varastoinnista. Totta kai, kun halutaan lisää lisää voittoa. Se ei ainoastaan haittaa julkisten palvelujen laatua jäsenvaltioissa, mutta se voi joskus myös olla uhkaamassa näiden laitteistojen turvallisuutta, kun laadun taso alenee. Näin ollen, kuten usein on tarve, tarvitaan vähimmäiskilpailua, joka mahdollistaa innovaatiota, mutta tämä kilpailu ei saa olla tarkoitus sinällään, jossa mennään jäsenvaltioiden etuja ja kuluttajien etuja vastaan. Kiitos. Mr. Pedicini. Kiitoksia, edustaja Pedicini. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Sanon teille, että meidän energiapolitiikkamme on aina perustunut malliin, joka tarkoituksena on lähteä pois keskitetystä energiantuotannosta hajotettuun energiatuotantoon, joka, tuottaa, on alhaisen hiilen energiatuotantoa. Olemme samaa mieltä siis tästä ehdotusta. Kuitenkin kysymys kuuluu, miten rajat ylittävät verkkoyhteydet voidaan varmistaa, joiden avulla voidaan sitten myydä energiaa maahan, kuten Italiaan, joka on tuotettu esimerkiksi Ranskassa ydinvoimalla. Jos kaksi äh, valtiota tekevät täysin erilaisia äh, mm, energia päätöksiä, energialinjauksia. Kysyn tätä eh, erityisesti ajatellen näitä kansalaisia, koska eh, ranskalaiset maksavat suuresti eh, tästä energiantuotannosta. Se myydään edullisesti Italiaan ja Italia taas myy tätä energiaa uudelleen korkealla hinnalla kansalaisilleen. Tällaisessa markkinalogiikassa ei ole paikkaa kansalaisten todellisille osallistumille. Tulos on se, että huolimatta erilaisista normeista, joita on esimerkiksi Italiassa liittyen uusiutuviin energialähteeseen, kansalaiset joutuvat maksamaan kalleimpaa tai energialaskua koko Euroopassa. Se on absurdia. Eli maksetaan sähkö voimaloiden purkamisesta, polttolaitosten ylläpitämisestä. Kaikkea tätä maksetaan ilman, että kansalaiset tietävät sen, koska laskut eivät ole laisikaan yksinkertaisia ymmärtää, vaikka niin pitäisi olla. Tässä meidän näkemyksemme ja ne tulemme tarjoamaan tätä lausuntoa täydentämään. Kiitoksia. Edustaja Krostet, onko tämä totta? Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin sanoa koko Pelcinille, että hän ei ehkä tunne hyvin tilannetta Ranskasta. Ranskalaiset ainakin tähän mennessä ovat voineet hyötyä onneksi hyvin järkevistä ja energiahinnoista se voi tietysti muuttua, mutta näin ainakin tilanne on tänä päivänä. Minä palaan tähän keskusteluun itse mietinnöstä. Onneksi olkoon sen laatijalle, koska hän on tehnyt loistavaa erittäin vakavasti otettavaa työtä aiheesta, joka ei missään nimessä ole yksinkertainen. On pakko myöntää, että sähkömarkkinoiden pitää olla paljon joustavampia, koska kun meidän pitää integroida uusiutuvia energianlähteitä, olen sitä mieltä, että meidän pitää olla dynaamisempi hallinto. Jos me ajattelemme kuusi kuluttajia. Eli silloin välttämättä tarvitaan joustavuutta, mutta on myös hyvä pitää mielessä pitkän aikavälin signaalit, joita annetaan markkinoille. Tässä mielessä tämä komissio komission ehdotusta voitaisiin vahvistaa, että saataisiin pitkäaikaisia sopimuksia. Me todellakin tarvitsemme näkyvyyttä. Ja jos, ei, jos näitä pitkäaikaisia sopimuksia ei ennakoida, niin mielestäni silloin meidän sähkösektorin yrityksille se muodostaa ongelman. Jäsenvaltiot voisivat myös ottaa käyttöön kapasiteettimekanismeja, joista esittelijä puhui. Nämä mekanismit ovat keino taata energiahuolto, energiavarmuus, ja ne, ne pitää asettaa olosuhteisiin ja niille pitää asettaa ehtoja. Komissio on tästä jo sanonut oman näkemyksensä, mutta ehkä voitaisiin korostaa sitä hieman lisää. Sen lisäksi on kyse siitä, että luodaan näitä alueellisia operatiivisia keskuksia. Se on hyvä ajatus. Mutta, mutta, mutta huomio, jotta nämä alueelliset keskukset eivät missään nimen mene yhteen vastoin näiden verkosto, verkostokeskusten kuljettamisen kanssa. Eli meidän pitää hallita hyvin tämä sähkön toimitus. Eli meillä pitäisi olla analyyttisiä tehtäviä, jotka voitaisiin siirtää näille keskuksille, jotta markkinat olisivat paremmin integroituja. Sehän on meidän toiveemme, mutta jos me ajattelemme kaikkia operatiivisia toimintoja, niin ei niitä voida siirtää yhdellä kertaa, koska silloin me tavallaan hajoitamme operatiiviset päätökset ja vastuun. Ja tämä on erittäin, erittäin tärkeä kohta. Meidän pitää olla äärimmäisen valppaita tässä ja uskoakseni eh, toisiaisuusperiaatesäännöt voisivat tässä olla hyvinkin tärkeitä. Kiitos. Je vous remercie aussi. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Baltso. Elnök asszony, köszönöm a szót. A most tárgyalt jogszabálymódosításokhoz egy... Kiitos. Minä haluaisin lisätä jotakin siihen, mitä tässä on jo sanottukin, erityisesti läheisyysperiaatteen näkökulmasta. Unkarin ja Itävallan parlamentit ovat laatineet äh, perustelun lausunnon. Ja tämä on esitelty jopa parlamentin puhemiehelle, kun kyse on kapasiteetin, kapasiteettimekanismeista, valmiusmekanismeista, niin me olemme sitä mieltä, että eurooppalaisen viraston täytyy olla samaa mieltä näistä kapasiteettimekanismeista, mutta jos kysymys on pitkästä aikavälistä, niin on hyvä sanoa, että tähän mennessä läheisyysperiaate, siis se, että jäsenvaltiot tekisivät tai siis jäsenvaltiot tehneet päätökset tähän mennessä, enkä, emme ymmärrä, minkä takia tätä järjestelmää pitäisi nyt muuttaa. Toinenkin kysymys tähän liittyy, joka liittyy siis siihen, kuinka määritellään energia, miksi energia sekoitus. Jos haluamme investoida <sniffs> jotka Äh, johtavat siihen, että nämä tietyt äh, äh, voimalat eivät tuota enemmän kuin 550 grammaa per kilo, niin tämä on ongelma. Pariisin sopimus ilmastonmuutoksesta myöskin puuttuu tähän. Jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää, mikä on päästömäärä, joka on siis määritelty tuossa sopimuksessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä on vaikutusta myöskin tähän energiavalikoimaan, ähm, energiamiksiin, joten ähm, jäsenvaltiot eivät voi lähteä järjestelmiä kehittämään, kuten myöskin Rova Kostet sanoi, ja haluaisin tätä ajatusta vielä tukea. Ja kun Itävallan ähm, parlamentin lausunto myöskin tästä puhuu, niin nämä alueelliset operatiiviset keskukset, nehän olisivat siis sitovia ja niillä oli siis pakollinen, niiden toiminta olisi pakollista tai pohjaisi pakollisuuteen ja niiden tärkeä tehtävä vietäisiin siis pois jäsenvaltioilta. Mutta energian toimitus kuuluu kuitenkin edelleen jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Kiitos. Thank you, Mr. Caputo. Kiitoksia, edustaja Caputo. Si, grazie. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Pavel Potsia erinomaisesta työstä. Integroidut energiamarkkinat, jotka täysin toimivat, on paras väline, mm, jolla taata hyväksyttävät energiahinnat, joilla voidaan varmistaa energiahuolto ja mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden integroiminen markkinoille. Komission ehdotus menee oikeaan suuntaan, kuten Pavelkin sanoi. Tarkoituksena on sopeuttaa olemassa olevia markkinasääntöjä seuraavan sukupolven energian tuotantoon ja mahdollistaa kuluttajan enempi osallistuminen markkinoille. Ää, täytyy kuluttajille antaa ää, kestävä taakka kannettavaksi. Ensinnäkin on huomioitava energiaköyhät, on tärkeää antaa kuluttajille kaikki mahdolliset tiedot, jotta he voivat tietoisesti valita energian tuottajansa. joten tärkeää on saada aikaan uusi oikeudellinen puitteisto Euroopassa ja kansallisesti, jonka avulla voidaan varmistaa oikeudenmukainen osallistuminen energiamarkkinoille, esimerkiksi yhteenliittyvät ja paikalliset energiayhteisöjen pääsy. Ja tähän tarvitaan selkeitä sääntöjä. Lisäksi on mahdollistettava kuluttajien osallistuminen eh, markkinoille eh, älykkäiden järjestelmien kautta ja on otettava huomioon tällainen sopeutumisaika eh, uusille välineitä. Eli on mahdollistettava kuluttajan valinta. Kiitoksia. Kiitos ja sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um, I will... Kiitos puheenjohtaja aluksi. Haluan kiittää Pavel Potsia valmistelija. Ähm, hän on tehnyt hyvin tärkeää työtä. Tämä liittyy myöskin energiaunionipakettiin. Tämä auttaa meitä äh, siirtymään keskitetystä järjestelmästä ja äh, fossiilista äh, polttoaineista siihen järjestelmään, jossa kuluttajilla on enemmän valtaa ja he ovat todella tämän energiaunionin ydin ja heillä on sellaiset välineet, joilla he pystyvät tuottamaan ja myöskin säätelemään kysyntää ja tarjontaa, joka suoraan on myöskin heidän vaikutuksensa alla ja jota he myöskin tarvitsevat. Tämä on asia, jota valitettavasti tähän asti on ollut hyvin rajallisessa määrin. Se tarkoitus tai tavoite, johon eh, valmistelija pyrkii vie meitä tähän suuntaan. Ja tämä on asia, jota voimme tukea. Tässä on pari seikkaa kuitenkin, jotka haluan vielä ottaa esille, erityisesti ympäristöllisestä eh, näkökulmista katsottuna uusiutuvat energiavarat. On hyvin tärkeää, että me pystymme eh, todella saamaan ne aktiivisesti markkinoille lyhyen aikavälin energiamarkkinoita tarvitaan. Tämä antaisi myöskin mahdollisuuden energiakaupalle yli kansallisten rajojen ja niin tuottajat ja myöskin kuluttajat tästä hyötyisivät, joten et ei lähdetä siitä, että tämä on asia, joka hyödyttää vain tuottajia. Tämä voi olla myöskin hyvä kuluttajille. Minä tulen pieneltä saarelta, joten tällaiset asiat ovat hyvin tärkeitä saarialueille ja pienemmille jäsenvaltioille, jotka ovat enemmän riippuvaisia kuin olettaa se, että suuret jäsenvaltiot ovat tästä kansan rajat ylittävästä kaupasta. Tätä haluan siis erityisesti korostaa. Tämä tarkoittaa siis, ja Pavelo tähän viittasikin, että markkinat ovat integroituneempia ja että me todella myöskin pystymme saamaan uusiutuvat energiavarat markkinoille, osallistamaan ne aktiivisesti markkinoille ja uskon, että tätä voidaan vielä jatkossa vahvistaa. Samanaikaisesti haluan kuitenkin myöskin ilmaista mielihyväni sen osalta, että myöskin että sekä kysyntä että tarjonta on otettava huomioon. Molemmat täydentävät toisiaan ja niitä varten tarvitaan todella toimiva markkina, joka on kuluttajien edun mukaista. Äh, äh, vastuun äh, tasapainottaminen mielestäni on myöskin hyvin myönteinen asia ja se on hyvä ottaa huomioon myöskin tässä valiokunnassa, vaikka olemme ympäristöasioihin liittyvä valiokunta, mutta uskon, että tämä hyödyttää niin ympäristöä kuin myöskin ähm, uusiutuvan energiavaloja. Pidän tästä ajatuksesta nämä paikalliset energiayhteisöt ja meidän on taattava se, että ne kuluttajat, jotka eivät osallistu niihin, eivät myöskään joudu epäedulliseen asemaan. Samanaikaisesti on taattava se, että on riittävästi kannustimia myöskin niille tai ihmisille, että he aktiivisesti osallistuisivat ja että heitä kannustettaisiin ja heillä olisi mahdollisuuksia olla mukana näissä paikallisissa energiayhteisöissä. On hyvä, että tässä myöskin voimakkaasti viitataan haavoittuvaisiin kuluttajiin ja on tärkeää, että kaikki kuluttajat saavat riittävästi tietoverksen tehdä oikeita päätöksiä ja hyvin usein tilanteet ovat sellaisia, joissa kuluttajat eivät ole täysin tietoisia, mitä tietoa on saatavilla, kuinka paljon tietoa he tarvitsevat ja millä tavalla he voivat paremmin kuluttaa sähköä. Tämä hyödyttää kuluttajia, ympäristöä myöskin kokonaisuudessaan. On hyvä vielä korostaa entisestään ähm, sähkön, sähköistä liikkuvuutta. Äh, tämä liittyy ajoneuvoihin ja varmasti myöskin äh, äh, siihen, kuinka markkinat toimivat ja kuinka voimme päätöksiämme tehdä, joten jäsenvaltiossa on syytä tukea myöskin sähköistä liikkuvuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Klucci komissiosta. Good morning. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme erittäin tyytyväisiä eh, siihen kokonaistukeen, jonka esittelijä on antanut komission ehdotukselle, myöskin tämän valiokunnan antamalle tuelle komission ehdotukselle ja sen tavoitteelle asettaa kuluttaja ja kansalainen energiasiirtymän ytimeen. Me myös eh, arvostamme niitä huomioita, joita esittelijällä on ollut, että pitäisi selvittää jotakin konsepteja, jotta voidaan varmistaa ähm, tiettyjen toimijoille tasa-arvoinen pelikenttä, kuten yhteenliittymille ja paikallisille energiayhteisöille, on tärkeää myöskin äh, varmistaa, etteivät äh, kuluttajien äh, laskut nouse. Ja tietenkin on myös huomioitava hätätilan teet. Ja tämä on sellainen tilanne, jossa ähm, hintasääntelyä voidaan soveltaa uudelleen. Äh, nyt tässä ehdotuksessa on kuitenkin joitakin äh, osia, joilla voi olla päinvastainen vaikutus ja haluaisin korostaa joitakin näistä ehdotuksista. Ensimmäinen liittyy äh, uusiin toimijoihin, kuten yhteenliittymiin. Todellakin yhteenliittymät on mainittu täällä jo useaan otteeseen, koska ne ovat äh, tärkeä äh, kysynnän vastaavaa äh, toimia ja osa tätä joustavuutta, joka meidän on saatava aikaan, jotta pystymme tämän vaihtuvan uusiutuvan e-, energian ottaa huomioon tällä hetkellä. Tätä ei ole täysin vielä hyödynnetty ja siksi olemme äh, ehdottaneet erilaisia määräyksiä. Nyt ymmärrämme tästä lausuntoluonnoksesta, että esittelijä haluaisi luoda äh, säännellyt korvausmaksut yhteenliittymiltä äh, osapuolille. Komissio alun perin teki yhteenliittymistä tasevastaavan osapuolen, koska tällä tavoin saadaan täytyy huomioida, että saadaan aika järjestelmän tasoittu, tasentuminen, mutta olemme sitä, että säännellyt maksut, jotka menevät yli tämän tasavan järjestelmän, niin niitä ei pitäisi säädellä, koska tämä tuskin tulee kuvastumaan äh, todellista äh, kustannusta. Voi olla, että äh, alhaisemmat tukkuhinnat voidaan korrektisti ottaa huomioon. Siksi vaarana on, että tällainen säännelty korvaus asetetaan liian korkealle ja siitä voi tulla este tämän järjestelmän kehittämiselle ja siksi meillä ei ole tätä. Toinen asia, johon haluaisin kiinnittää huomion, on asia, joka liittyy siihen, että var, omistetaan varastointia ja varastointikapasiteettia. Tämä pitäisi olla neutraali markkina toimia ja varastointikapasiteetti ja sähkö liikennevälinen infrastruktuuri kehitetään paremmin kilpailukykyisillä markkinoilla. Kaupalliset toimijat voivat antaa palveluita sekä jakeluverkon harkijalle, ha, ha, haltijalle että energiamarkkinoille ja voivat tällä tavoin helpottaa ähm, toimintaa, mutta se, että jakeluverkon haltijat omistaisivat ja kehittäisivät tällaisia kapasiteetteja, se pitäisi pitää todella rajattuna. Ja siksi me mahdollistamme tällaisen ainoastaan, jos on markkinoiden epäonnistuminen. Tällä tavoin jakeluverkon haltijat pystyvät pitävät kiinni päätehtävästään, nimittäin verkon ylläpitävistä ja huoltamasta, eivätkä puutu markkinoilla. Ja tällä tavoin eh, ne ovat markkinaneutraalia toimijoita. Eh, kolmas asia, jota haluaisin kommentoida, liittyy tähän siirtymähintaan. Eh, Ranska, Italia ja Belgia ovat päättäneet suojella energian kuluttajiaan, että sitä kautta, että ovat kieltäneet kaikenlaisen ähm, äh, siirtymämaksut. Tämä äh, pakottaisi sitten heidät kumoamaan nämä kiellot ja mahdollistamaan äh, tällaiset maksut, jos lähtee valmiista sopimuksesta, edellisestä sopimuksestaan. Tämä haittaa näitä markkinoita, joissa kuluttajilla oli mahdollisuus helpommin vaihtaa sähkön toimittajansa. Ja viimeinen asia liittyy energiaköyhyyteen. Tämä on nostettu esiin useampaan otteeseen täällä tänään. Ja todellakin on tärkeää, että ehdotuksessa, jonka olemme tehneet, on löytynyt hyvä tasapaino markkinakehityksen välillä, mutta samanaikaisesti oikeudenmukaiset markkinat energiaköyhille. Siksi olemme eh, jättäneet tämän nämä määräykset, jotka liittyvät siihen, että kuluttajille on tiedotettava eh, vaihtoehdoista ja jäsenvaltiot voivat, saavat hyvin paljon liikkumavaraa tässä. Tässä ei määritellä, miten jäsenvaltioiden pitäisi rahoittaa nämä vaihtoehdot. He saattavat tehdä sen yleisestä budjetista, sosiaalipolitiikasta tai sosialisoida tämä. Me emme ota kantaa siihen mutta jos ne päättäisivät sosialisoida tämän, niin silloin se mielestämme on vaihtoehto, joka pitäisi olla mahdollinen, koska vaihtoehto olisi se, että ainoastaan ne kuluttajat, jotka ovat suurimmassa vaarassa tulla katkaistuksi mm, sähköverkosta, ne joilla ei ole varaa maksaa ja tällä tavoin katkaistaisiin tämä noidankehä, jossa kaikkein köyhimmät ja heikoimmat saavat korkeimmat sähkölaskut. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia ja nyt edustaja Pots. Kiitos. Ehkä otan tässä vielä esille joitakin asioita. Haluan kiittää Sirpaa siitä, että hän erityisesti korosti sitä, että pienimuotoinen toiminta on tuettavaa ja että myöskin todella otetaan huomioon uusiutuvat energiavarat tässä. Kysymys on suhteellisuusperiaatteesta ja tietysti myöskin turvallisuus ja rahoitus ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Sitten Alden puolelta mainittiin myöskin nämä eri olosuhteet ja hintavakaus. Olen iloinen tästä. Toivon mukaan pääsemme eteenpäin. Kiitos Merja Kyllöselle siitä, että hän mainitsi innovaatiot ja mielelläni tätä asiaa lähden työstämään yhdessä. Ja tietysti myöskin mitä tulee näihin varastoihin, varastointikapasiteetteihin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä tässä yhteydessä. Ja tietysti myöskin energiaköyhyys on myöskin prioriteettikysymys, joten mielelläni teen yhteistyötä tässä ja on hyvä myöskin mainita, että äh, energiaköyhyys on itse asiassa äh, juuri viime äh, kaudella EU-direktiivissä täällä valiokunnassa juuri kehitetty termi. Tässä sitten vihreät mainitsivat tavoitteet. En ole niin nyt varma siitä, kuinka pitkälle tämän, tämä asetus, tämä direktiivi on siis hyvä paikka. On tietysti myöskin sitten mahdollista laittaa näitä tuohon talvipakettiin, mutta ehkä voimme tietysti laajata tätä ja mainita nämä äh, tavoitteet tässäkin, mutta en tiedä kuinka pitkälle voimme mennä koska kysymys on tässä kuitenkin markkinoista. Ja olisi hyvä tietysti pysyä siinä, että mistä tässä asetuksessa on kysymys. Kysymys on markkinoiden muovaamisesta. Ja ö, mielestäni meidän pitäisi pyrkiä vakauteen, luotettavuuteen ja tietysti resilienssiin ö, kaikkialla näissä markkinakysymyksissä. Sitten Dornano puhui äh, innovaatioiden turvaamisesta ja teknologisesta neutraaliudesta. Tietysti pyrimme myöskin näihin tavoitteisiin. Ja mitä Rova Grostet myöskin sanoi tästä kapasiteettimekanismista, niin myöskin tätä täytyy tasapainottaa. En halua äh, työstää kapasiteettimekanismeja ikään kuin piilotukiaisina fossiilisille polttoaineille. Tällaista ei pitäisi tapahtua. Tietysti tuemme kapasiteettimekanismeja ikään kuin siirtymätoimenpiteinä, kun siirrytään korkeahiilisestä vähähiiliseen teknologiaan, mutta tämän ei pitäisi kuitenkaan tulla tällaiseksi piilotukiaiseksi fossiilisille Äh, energiamuodoille. Äh, äh, Dalin ja Kaputon kantoja tuen ja toivon mukaan voimme mennä vielä voimakkaammin eteenpäin siinä, että kansalaiset voisivat osallistua entistä enemmän. Se on tärkeä prioriteetti meille. Lyhyen aikavälin sähkömarkkinat on myöskin hyvin tärkeä kysymys. Toivon mukaan siinä päästään hyvin tavoitteisiin, hyvin tuloksiin. Ja viimeisenä sitten tietysti vielä komissio tuossa mainitsi. Ensinnäkin kiitokset alustavasta yhteistyöstä. Se on ollut hyödyllistä ja uskon, että tämä yhteistyö jatkuu. Sitten tuosta, kun verrataan tilannetta ja todellisuutta eri jäsenvaltioissa, kuten tuossa mainitsitte, niin se on varmasti myöskin pohja eurooppalaiselle lähtökohdalle, ei pelkästään vain vanhoissa jäsenvaltioissa, vaan myöskin niin sanotuissa uusissa jäsenvaltioissa on etelän ja pohjoisen välisiä eroja, samoin myöskin idän ja lännen välillä on eroja, ne on otettava huomioon tässä, sillä uskon, että emme pelkästään vain me, vaan myöskin komission pitäisi olla hyvin integratiivinen, eikä tässä nyt sitten poliittisesti mitenkään liian arka ähm, tai herkkänahkainen, äh, joten tätä toivotan myöskin komissiolle, koska teidän tehtävännehän on tietysti integraatio, äh, rakentaminen, yhdistäminen, ei se, että äh, luodaan tällaisia ulos työntäviä voimia Euroopan unionista. Uskon ja olen hyvin avoin, eh, kun keskustellaan malleista, esimerkiksi kuinka jotkut toimenpiteet voivat vaikuttaa todellisuuteen, kun jäsenvaltioiden olosuhteet ovat erilaisia, joten kiitos siitä, että mainitsitte tämän. Ja uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä tässä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on tarkistusten jätömääräaika 29. kesäkuuta kello 11. Me äänestämme tästä mietinnöstä 6. marraskuuta Envissä. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Tämä on edustaja Konechnan mm, mietintö otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn sopimuksen tekeminen ja annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Konechna. Děkuji paní předsedkyně, vážené, vážení kolegové. Dohoda o změně Montrealského protokolu o látkách. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Montrealin pöytäkirja on seitsemän vuoden mutkikkaiden neuvotteluiden tulosta ja alun perin jo jotkut maat, Intia ja Kiina esimerkiksi, vastustivat muutoksia, mutta Kigalin muutos tulee voimaan 2019, jos ainakin 20 sopijapuolta tämän instrumentin ratifioi. Ja se olisi nyt hyvä ratifioida mahdollisimman nopeasti. EU pitäisi osoittaa, että tuemme tätä ja myöskin motivoida muita, erityisesti kehitysmaita tähän mukaan tulemaan ja myöskin kun ajatellaan äskettäisiä Yhdysvaltain hallinnon tekemiä toimia. Joten kysymys on siitä, että CFH-aineet otetaan mukaan säänneltyjen aineiden luetteloon sillä tavalla, että CFC aineet tulevat riittävästi esille tässä pöytäkirjassa. CFC ovat äh, aineita, joita käytetään ilmastointilaitteissa, jääkaapeissa, aerosoleissa ja niin poispäin, ja ne on otettu äh, CFC-aineiden ja muiden otsonikerrosta äh, köyhdyttävien aineiden sijaan joita on kuitenkin vähennetty tämän pöytäkirjan pohjalta, mutta on kuitenkin nyt osoittautunut, että nämä aineet itse asiassa ovat vielä paljon, nämä HFC ovat siis vieläkin enemmän haitallisia Watsonin kerrokselle ja senpä takia on tarkoitus, että ensinnäkin tähän vähennykseen lähtevät mukaan teollistuneet maat, sen jälkeen kehitysmaat ja tarkoituksena lopulta jäädyttää näiden aineiden käyttö kokonaan. Ähm, se, että EU hyväksyisi tämän Kigalin muutoksen, johtaisi siihen, että äh, tämä todella toteutuisi kaikkialla. Kysymys on todella tärkeästä globaalista askeleesta, jotta voidaan pitää planeetan lämpötila alle, lämpeneminen alle kahdessa äh, asteessa. Ja sen takia tämä ratifiointi toteuttaa sovitun aikataulun mukaisesti ja jopa Britannia, joka Brexitistä huolimatta on suostunut ratifioimaan tämän Kigalin muutoksen, niin pyydän myöskin teitä, että äänestäisitte tämän puolesta huomenna ja tukisitte tätä, kun huomenna äänestämme. Uh, Kiitoksia edustaja Konechna ja nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Edustaja Faria, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos paljon puheenjohtaja. Eh, Ensinnäkin kiitos, kiitos. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä tästä äärimmäisen tärkeästä asiakirjasta. Totta kai on totta, kun, me, kun meillä oli 18 kokous osapuolten kesken, kun puhuttiin vuoden 2016 pöytäkirjasta Kigalissa, niin tuolloin päätettiin lähteä poistamaan vähitellen AFC-aineet käytöstä ja sitten meillä on Montrealin pöytäkirja, jonka myötä haluan poistaa kaikki vahingolliset aineet ilmakehän kannalta. Eli tässä on nimenomaan kyse siitä, että lopetetaan tuotanto ja kulutus AFC-aineille, me, kun me haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja tämä erityisesti kehitysmaissa – Kigalin muutos tulee voim, astuu voimaan tammikuussa 2019, jos vähintään 20 maata ratifioi tämän instrumentin. EU täytyy todella sitoutua tähän, nimenomaan tähän ratifiointiin jotta voimme olla esimerkkinä kehitysmaille, joiden pitäisi seurata perässä. Sen takia EUn pitää olla rohkaisevana esimerkkinä, sillä pitää olla sille kuuluva raali, olla etujoukkoona tässä ja ratifioida tämä instrumentti mahdollisimman nopeasti kun se harjoittaa omaa energiapolitiikkaansa. Se on sen, sitäkin tärkeämpää tämä viesti EUlta, koska Yhdysvallat ovat vetäytyneet Pariisin sopim- ilmastosopimuksesta. Senkin takia on tärkeää sanoa, että EU on, EUlla ja Kiinalla on todella nyt velvoite vakuuttaa se, että lähtevät toteuttamaan Kigalin muutosta ja lähtevät rati- ja ratifioivat se mahdollisimman nopeasti, jotta voimme taistella ilmaston lämpenemistä vastaan. Tämän takia Kigalin muutos pitää hyväksyä EU-ssa yleisesti, jonka avulla pyritään vähentämään CO2-päästöjä. Myös kun puhutaan myös muista kestävän kehityksen tielle asettuneista esteistä. Huomenna me toivomme todella voivamme vahvistaa tämän nopean ratifioinnin, kuten esittelijä sanoi. Toivon, että Toivon, että kaikki tukevat tätä, että tämä talo tukee tätä mietintöä, jotta ratifiointi voisi toteutua mahdollisimman nopeasti, jotta asiakirja saataisiin myöskin loppuun käsiteltyä mahdollisimman nopeasti, jotta voimme toteuttaa sanot teoksi. Dali. Kiitoksia edustaja Dalli. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Joulainenin puolesta, joka on meidän varjoesittelijämme tässä mietinnössä. Ja hänen puolestaan haluaisin ensinnäkin sanoa kiitoksia edustaja ja Hänen lausunto luonnoksestaan. Me voimme sitä tukea täysin ja me emme voi korostaa tarpeeksi erityisesti näinä päivinä, kuinka ilmastotoimien täytyy olla pääprioriteetti Euroopan unionille ja koko maailman yhteisölle. Sanon tämän, koska viime vuosien aikana Euroopan unioni on ollut myös sitoutunut siihen, että päästään yhteisymmärrykseen kansainvälisellä tasolla, että fluorihiilivedyt otetaan mukaan Montrealin pöytäkirjaan. Ja nyt tämä Kigalin muut muutoksen ratifiointi pitäisi olla ihan velvoite ja myös kiireellinen kysymys. Tämän valiokunnan ja täysistunnon myöhemmin pitäisi antaa hyväksyntänsä ja tällä tavoin antaa selvä viesti globaalille kumppaneillemme, että olemme sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tänään me voimme katsoa äh, juhlia Montrealin pöytäkirja 30-vuotispäivää. Se on suuri menestys ilmaston äh, suojelussa. Äh, Kigalin muutos oli toinen ähm, virstanpylväs tässä. Kigalin muutos on myös tärkeä askel Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa, koska fluorihiilivetyjen vähentäminen tulee vähentämään myös ilmaston lämpenemistä. Tämä pitää panna täytäntöön ilman kompromisseja. Jäsenvaltioiden täytyy täyttää vastuunsa ja vähentää näiden tuotteiden tuotantoa ja kulutusta johdonmukaisella tavalla. Jäsenvaltioiden pitäisi myös viedä eteenpäin Kigalin muutoksen ratifiointiprosessia, jotta se voi astua voimaan. Ja mielestäni Euroopan unionin pitäisi olla esimerkkinä ja päästä eroon fluorihiilivedyistä mahdollisimman pian, jotta voidaan edistää ilmastonsuojelua ja olla esimerkki kansainvälisesti. On tärkeää osoittaa, että EU on sitoutunut ja siirtymään kestäviin vaihtoehtoihin. Tämä on mahdollista talouden taloudellisesti äh, hyödyllistä ja turvallisuutta. Äh, Eurooppa voi äh, ylläpitää kilpailukykynsä innovatiivisessa jäähdyttämis- ja pakastamisteknologiassa. Ja tämä on myös ähm, tapa, jolla EU voi kannustaa ilmastotoimiin muilla aloilla, joten sosiaalidemokraatteina tuemme tätä esittelijän suositusta ja äänestämme sen mukaisesti. Kiitos sosialisteille demokraateille ja sitten seuraava puhuja Alden puolesta edustaja Ris. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua nopeasti enkä toista jo täällä kuultua, koska tämä on täysin hyvä asiakirja. Se ei aiheuta mitään ristiriitoja liberaaleille. Se on positiivinen viesti ilman tarkistuksia, ilman eh, mitään vaikeuksia. Me voimme tukea esittelijää täysin rinnoin. Me tuemme myös niitä panoksia, jotka ovat tässä kyseessä, eri kun vedotaan kiireesti tähän jäsenvaltioiden nopeaan ratifiointiin, kun me avasimme tämän taistelun 25 vuotta sitten Montrealin pöytäkirjan mukaisesti, kun halutaan parantaa otsonikerroksen tilaa ilmakehässä, niin se on kyllä kantanut hedelmää. Olen jo lukenut monia asiakirjoja ennen tätä kesitystä. Kyllä, kyllä tämä ilmakehän laajuus, tämä ripeämä oli esimerkiksi Intian pinta-alaa vastaava laajuus. Jos me aloitimme tämän työn 25 vuotta sitten, kun me puhuimme otsonikerroksen heikentymisestä ja vähenemisestä, ja tuolloin silloin maailma oli aivan toisenlainen. Se oli kes- tärkeä haaste planeetalle, mutta silloin ei vielä puhuttu ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Mutta nyt Montrealin sopimuksen avulla me voimme, voimme havaita nämä aineet, jotka heikentävät otsonikerrosta. Jos meillä on tämä Kigalin pöytäkirjasopimus vuodelta 2016, se on viimeinen kes, viimeisin äh, rakennuspalikka tässä kokonaisuudessa, kun me puhumme näistä fluorihiilivedyistä, jotka eivät ehkä välttämättä suoraan heikennä tai haittaa otsonikerrosta, mutta ne ovat todella voimakkaita kasvihuonekaasuja paljon vahvempia kuin CO2. Sehän sanottiin jo tässä, äsken sanottiin, että niitä käytetään jäähdytyslaitteissa, ilmastointilaitteissa. Meidän on todella pystyttävä laajentamaan tätä Montrealin pöytäkirjaa, kun lähdetään sitä kokonaisvaltaisesti toteuttamaan. Sen takia meidän vetomuksemme on todella kiireellinen, kun halutaan lähteä todella konkretisoimaan tätä, jotta voimme estää planeetan lämpenemisen kun on kyse 72 miljardista suhteessa CO2. Eli tämä on todella tärkeää, jos me ajattelemme esimerkiksi Saksasta tulevia päästöjä vuoteen 2050. Tämä ratifiointi on tärkeää, se on kiireellistä. Me voimme myös pohtia sitä tänä päivänä esittelijä toisen esille, mikä on Yhdysvaltojen asenne. John Kerry hän puolustaa kiivaasti tätä, mutta kun hän on nyt, kun me, meillä on nyt Trumpin hallinto, joka on totaalisesti vetäytynyt kokonaisesti ilmastonmuutoksen kehityksen vastaisesta agendasta. Sen takia tällä pöytäkirjalla on todella kiire toteutua. Minä olenkin, haluaisin saada jatkossa myös lisätietoa tästä kysymyksestä. Äh, no, Kiitoksia, edustaja Eichhout. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä sijaistan täällä Margaret Aukkenia, mutta tämä on aika selkeä asia. Kiitokset esittelijälle mietinnöstä. Tässä saa täyden tukemme erityisesti, koska tämä on ollut todellinen menestystarina, kuinka eurooppalainen laki voi olla esimerkkinä globaaleille toimille. Tämä on hyvin tärkeä asia korostaa. Tämä on yksi harvoista ympäristölaista, jotka edellisellä kaudella tehtiin, ja sillä oli suoraan vaikutusta kansainvälisiin neuvotteluihin. Se johti kyllä tähän Kigalin menestykseen viime vuonna. Tämä on todella asia, kun joskus päivitellään, pitäisikö ihmisen tehdä vaiko ei, niin tässä Eurooppa on ollut todella johdossa näitä globaaleja toimia tehtäessä. Ja jos nyt sitten lasketaan, josko tämä globaali muutos todella täysimääräisesti tulee pannuksi täytäntöön, niin se voi johtaa todella siihen, että lämpenemä pysäytetään tuohon puoleen asteeseen, joten tämä on todella sellainen asia, jossa varhaisia toimia on vaadittu, ja jos EU ei olisi niihin ryhtynyt, niin varmasti olisimme varmasti Gigalissa keskustelleet aivan erityyppisistä asioista, ja josko tätä tulosta olisi ollutkaan. Haluan tätä korostaa. Minulla on vain yksi kysymys komissiolle, koska kun tätä muutosta siis ratifioidaan tuohon Montrealin pöytäkirjaan, niin odotetaan tietysti sitten sitä, että Gigalin muutos täysimääräisesti tulee voimaan myöskin EU-ssa, niin tässä on vienti, viennin, ja mu, viennin ja tuonnin lisensointi tai luvat kysymyksessä ja EU-ssa tämä ei ehkä tule täysin äh, määräisesti laitetuksi mutta tässä meillä on tämä kiintiöjärjestelmä ja tämä vienti ja kysymys varmasti vienti ja tuonti tähän varmasti pätee, mutta vielä tämä jäljettäminen on hyvin tärkeä osa, joten haluaisin kysyä myöskin komissiolta sitä, että kun tämä on nopeasti ratifioitu, niin onko tämä myöskin osa vielä tuolta äh, Gigalin muutosta? Kiitoksia Eichhout, herra Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän kollega Konechina hänen tekemästään työstä. Tässä ähm, Montrealin pöytäkirjalla kiellettiin klorifulorihiilivedyt ilmastointilaitteissa, jääkapesairasoleissa ja muissa. Ne korvattiin fluorihiilivedyillä, ne eivät tuhoa otmos, otsonia, mutta ne ovat kuitenkin kaasuja tuhat kertaa voimakkaampia kuin hiilidioksidi, joten eh, otsoniauko on eh, sulkeutumassa, mutta samanaikaisesti ilmasto lämpenemässä, joten tulevaisuudessa pyytäisimme, että eh, kun tehdään globaaleja päätöksiä otsoneista, niin tutkivien pitäisi puhua myös ilmastoa tutkivien kanssa meidän pitäisi siirtyä kohti uudenlaista hiilestä luopumisen mallia, koska fluorihiilivedyt voidaan korvata luonnollisilla ähm, vaihtoehdoilla äh, kaikissa äh, kylmälaitteissa ja teollisissakin ratkaisussa. Tämä on historiallinen mahdollisuus, joka Euroopan unionin on huomioitava, koska tällä tavoin voimme olla eturintamassa näissä alhaisten päästöjen teknologioissa. Kiitoksia. Ja lopuksi edustaja Tornano. Merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Ruva Konechnalle tästä hyvästä esityksestä fluorihiilivedyt tai se ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja. Ja totta kai ne haluamme vähitellen poistaa ne kokonaan. Mutta haluan kuitenkin tuoda esille kaksi asiaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että nämä AFC-kaasut olivat alun perin kor- olivat korvaamassa CFC ja AFCEC. E Eli nämä on kielletty nyt Montrealin pöytäkirjan muoto vuonna 1987, koska ne vaikuttivat siihen, että otsoni kerros ilmakehässä heikkeni. Nämä kaasut on korvattu muilla HFCllä, jotka nekin myös ovat uhka planeetalle, koska ne pitävät sisällään niin paljon kasvihuonekaasuja. Kigalin tekstillä pyritään poistamaan nämä kaikki edellä mainitut kaasut, nimenomaan HFC-kaasut. Eli HFC-kaasut pitäisi korvata vaihtoehtokaasuilla, jotka olisivat kestäviä ilman kasvihuonekaasupäästöjen huonoja vaikutuksia. Meillä on paljon kansainvälisiä sopimuksia, mutta tämä Kigalin sopimus on erittäin symbolinen, koska on kuitenkin aina hyvä muistuttaa, että sopimuksen loppupäätelmissä sanotaan, niin ne, ne neuvoteltiin valtioiden kesken ja tämä pöytäkirjan kirjoitti 187 valtiota ja se tullaan ratifioimaan EUn jäsenvaltioissa. Kigalissa tehty sopimus on ennen kaikkea yhteistyön tulosta kansainvälisellä tasolla eri jäsenvaltioiden kesken, jotka olivat jo mukana Montrealin sopimuksessa. Thank you very much. And now for the commission, Mr. Owen. Kiitoksia. Nyt komissiosta edustaja Owen. Thank you, um, Madam Chair, and, um... Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään, eh, joka tehtiin hyvin tehokkaalla tavalla ja siinä on ihan selkeitä johtopäätöksiä. Se tulee auttamaan meitä kun yritämme saada nopeasti päätöksen tämän asian, eh, nopeasti ratifioitua eh, muutoksen niin, että EU syksyllä voi mahdollisimman nopeasti ilmoituksensa antaa. Kuitenkin jäsenvaltiot menevät tässä vähän eri vauhtia, mutta toivomme, että päivän päätteeksi ne kaikki kirivät kiinni ja saamme tämän työn päätökseen ennen tuota määräaikaa tammikuu 29. päivä. Jotkut kysymykset nousivat täällä esiin. Yksi liittyi Yhdysvaltojen asenteeseen tähän pöytäkirjaan ja muutokseen. Rehellinen vastaus oli se, että ne olivat suuria johtajia tämän asian eteenpäin viennissä, John Kerry erityisesti. Tietenkin asiat ovat muuttuneet, mutta ei minulla vielä ole mitään todistusaineistoa siitä, että että poliitikkojen tai tätä asiaa käsittelevien ihmisten todellinen asenne olisi muuttunut. Me saamme lisätietoja, kun meillä on seuraava osapuolten kokous muutaman viikon kuluttua Bangkokissa, mutta tähän mennessä ei ainakaan ole mitään asennemuutosta tapahtunut. Sitten toinen kysymys liittyi muutoksen täytäntöönpanoon. EU on hyvässä asemassa vastata kaikkiin muutoksen vaatimuksiin, koska meillä on tämä olemassa oleva F-kaasu asetus lisensioinnista eh, ja raportoinnista. Meidän täytyy tehdä pieniä muutoksia raportointijärjestelmään, jotta eh, muutoksen vaatimukset vastaisivat sääntöjämme ja erityisesti lisensoinnista, kuten ihmiset varmaan tietävät, pöytäkirja ei määrittele tarkkaan ottaen, millainen lisensointijärjestelmä oikeastaan on. Me olemme sitä mieltä, että meidän kiintiöjärjestelmämme, jota meidän on hieman täytynyt muuttaa, tai sen raportointi on hieman täytynyt muuttaa, täyttää täysin lisensointijärjestelmän vaatimukset. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ja nyt edustaja Konechna jos haluatte vielä kommentoida. Jen dodám, že děkuji kolegům za debatu a pevně věřím, že zítra v hlasování. Kiitän kaikkia kollegoita tästä keskustelusta ja uskon todella, että huomenna pääsemme hyvään yksimieliseen tulokseen niin, että todella osoitamme missä olemme, kun kysymys on koko maailmasta ja jäsenvaltiosta. Kiitoksia kaikille. Muistutan teitä, että tarkistusten jätömääräaika on tänään kello viisi ja me äänestämme huomenna täysistunnossa. Tästä äänestetään toivottavasti heinäkuussa. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan. Nimittäin valtiosta toiseen tapahtuva ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutuminen ja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentäminen. Koska minä olen esittelijä tässä asiassa, haluaisin lyhyesti esittää teille tämän eh, neuvoston päätöksen eh, taustan. Kuten tiedätte, meillä on ollut eh, keskusteluja kansallisten päätös, päästökattodirektiivin saasteilla on huomattava vaikutus talouteen, ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen ja siksi yhdistyneen kansakuntien jäsenet ovat tehneet yhteistyötä parantaakseen saastetilannetta EU:ssa ja silloin on allekirjoitettu tämä lrtap yhteisyleissopimus Sitä on täyden täydennetty pöytäkirjoilla. Meillä on Göteborgin pöytäkirja, joka on useita puhtauksia kattava pöytäkirja, jonka tarkoitus on vähentää happamoitumista, rehevöitymistä ja ilmakehän otsoon ja asettamalle päästörajat. Sitten näitä pöytäkirjaa on uusittu siihen on lisätty mukaan esimerkiksi nokipäästöt. Nyt nämä muutokset pitää ratifioida. Yleissopimuksen osapuolten täytyy ratifioida ne, jotta niistä tulisi sitovia. EU-ssa Göteborgin potakirja on pantu täytäntöön kansallisia päästörajoja koskevalla direktiivillä. Ja tämä uusi uudistettu direktiivi astui voimaan 31.1.2016. Tämä uusittu pöytäkirja vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen ja siksi toivotan tervetulleeksi neuvoston mm, päätösluonnoksen ja ehdottaisin, että parlamentti antaa hyväksyntänsä ja meillä on tässä varjoesittelijöitä, joten annan heille puheenvuoron. Aloitan herra Paulucista. Niin, puheenjohtaja, kiitos. Ihan nopeasti kyse on muutoksen ratifioimista me tuemme tätä muutosta. Se on Göteborgin pöytäkirjan muutos, joka nostaa joitakin päästörajoja ja mahdollistaa rajoitukset myös muissa haitta-aineissa. Tämä menee aivan oikeaan suuntaan, siksi me tuemme sitä. Kiitoksia. Kiitos, herra Paulucci, edustaja Görling. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ei minullakaan ole mitään lisättävää. Minä tuen tätä ja odotan kovasti sitä päivää, jolloin kansalaisiin eivät enää eh, ilmansaasteet vaikuta. Kiitoksia oikein paljon. Onko Aldesta joku täällä? Ei. Edustaja Konechna. Ei? Voitte sanoa tukevanne. Edustaja Eichhout something new, please. Jotain uutta pyydän. No, minä voisin sanoa, että en tue, mutta se olisi ihan uutta, mutta se olisi oikein, koska minäkin tuen tätä. Tämä on tietenkin täytäntöönpano ja puheenjohtaja oli aivan oikeassa siinä, että EU on jo panemassa tätä täytäntöön kansallisten päästökattojen kautta. Voin ainoastaan sanoa, että edellisessä asiassa Eurooppa oli johdossa ja se johti maailmanlaajuiseen toimintaan. Ja nyt näimme, että jäsenvaltioiden asenne, kun neuvoteltiin kansallisia päästörajoja koskevia direktiivejä, oli, että ei mennä pidemmälle kuin Göteborgin pöytäkirja. Ja yhtäkkiä sitten maailmanlaajuinen toiminta oli johtotähtenä EUlle, e vaikka puhummekin kansalaistemme terveydestä ja yhtäkkiä EU-jäsenvaltiot eivät haluakaan olla eturintamassa. Tämä on vähän pettymys, mutta tietenkin äh, tuemme globaalia toimintaa ja teidän mietintöänne. Kiitoksia, äh, edustaja Eichhout. Edustaja Pedicini. No, minä sanon sitten jotain täydentävää. Mekin tietenkin kannatamme tätä äh, muutosta, koska on ihan oikein, että tällaiset lyhytaikaiset saasteet otetaan huomioon. Mutta kun on kyse maailmanlaajuisesta ilmansaasteista, niin meidän täytyy huomioida myös presidentti Trumpin toimit. Jos Yhdysvallat todella aikoo hiilen ottaa ensisijaiseksi energianlähteeksi, niin he eivät kunnioita kansainvälisiä sopimuksia. Tästä eivät maksa ainoastaan Yhdysvallan kansalaiset, vaan koko maailma. Minun mielestäni Euroopan pitää ryhtyä kaikenlaiseen toimiin he, heikentääkseen, ehkäistäkseen kauppasopimuksia Yhdysvaltojen kanssa. Puhun tässä TTIPistä. Me olemme kaikki ympäristö ympäristöpolitiikkoja, mutta sitten toisaalta monet täällä tukevat TTIPiä. Puhun myös SETasta, jonka taakse piiloutuvat monet amerikkalaiset monikansalliset yhtiöt. Emme me voi sitten valittaa Trumpin Pariisin sopimuksesta lähtemistä, jos samalla sitten tukee TTIPtä tai SETAa, koska muuten olemme ihan naurettavia. Kiitoksia. Uh, ja sitten komission puolesta edustaja Hendels. Good morning. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Kiitos työstänne tämän asian parissa. Olemme erittäin iloisia nähdessämme, että tämä ratifiointi päätös menee eteenpäin, koska kuten keskusteluissa mainittiin, komission ehdotus tästä päätöksestä on vuodelta tai 2013 joulukuulta. Se silloin julkaistiin osana komission puhtaan ilman politiikkapakettia ja nämä kaksi toista lainsäädäntöehdotusta, jotka olivat osana tätä pakettia, kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi ja direktiivi, joka koskevat keskikokoisia polttolaitoksia, on hyväksytty ja ne ovat astuneet voimaan. Kuitenkin tähän mennessä vasta kolme osapuolta Mm, ovat ratifioineet tämän muutoksen pöytäkirja, mukaan lukien Yhdysvallat. Yhdysvalta on, on ratifioinut tämän. On tärkeää, että Euroopan unioni ratifioi tämän niin pian kuin mahdollista. Unionin ratifiointi luo pohjan sille, että jäsenvaltiot voivat seurata ja myöskin EUn naapurimaat keski Euroopassa, itäisessä Euroopassa ja asiassa ratifioivat todennäköisesti pian sen jälkeen, kun Euroopan unioni on ratifioinut. Me voimme ainoastaan korostaa, kuten jotkut jäsenet, että aktiivinen yhteistyö kolmansien maiden kanssa haitallisten päästöjen vähentämisessä on erittäin tärkeä. Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että ilman saasteiden lisääntyminen sellaisissa maissa kuten Intia ja Kiina, vaikka vaikuttavat myös ilmansaasteiden tausta keskittymiseen EU:ssa, koska nämä aineet kaukokulkeutuvat. Siksi korostamme tällaisia sopimuksia, kuten tämä sopimus epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta, samoin ilmasto- ja puhdas ilmakoalitio tuemme kovasti toivotamme tervetulleeksi äh, teidän suosituksenne. Toivottavasti huomenna äänestys on myönteinen. Mm, vielä äh, vastaus erääseen asiaan, jonka herra Eichhout mainitsi EU ja sen valtiot, jotka eivät halua mennä pidemmälle eh, kuin Göteborgin pöytäkirja, kun neuvoteltiin kansallisista päästörajoista. Tämä koskee vuotta 2020, kyllä, se on totta. Göteborgin pöytäkirja asettaa eh, päästörajat vuosille 2020 ja sen jälkeen, mutta eh, uusi direktiivi asettaa mm, päästö vähentämissitoumuksia myös vuodelle 2030 ja ne ovat tiukempia kuin Göteborgin pöytäkirjassa. Kiitoksia oikein paljon kaikille tämän asian tukemisesta. Jos tarkistuksilla on vielä tarvetta, määräaika on tänään kello viisi ja huomenna äänestämme Envissä ja toivottavasti syyskuussa täysistunnossa. Kiitoksia oikein paljon. Nyt menemme seuraavan asian esityslistalla, joka on sarja vastalauseita työjärjestyksen 106 artiklan mukaisesti. Tässä on kyse tehoaineesta. Meillä on diametoksaami, imidaklopridi ja klotianidiini. Toivottavasti esittelijä Girling lausui nämä englanniksi oikein. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle, edustaja Girlingille. Te voisitte esitellä meille tämän aiheen. Olkaa hyvä. Kiitos. Itse asiassa en aiokaan lähteä yrittämään näiden kolmen aineen nimiä. Kutsun niitä vain neonikotinoideiksi. Tässä tarkoituksena on laajentaa tällä hetkellä olemassa olevia kieltoja tai käyttöjä kaikkiin kasveihin. Kun tämä tuli, niin olin aika hämmästynyt, koska on olemassa jo vireillä, tai tämä on tuomioistuin päätetty, että nämä ovat täysin kiellettyjä, mutta tämä ilmeisesti ole vielä täysin päätöksessä, mutta en tiedä mitä valiokunnan Muut jäsenet ovat tammikuussa tästä mieltä, mutta joka tapauksessa hyvin selkeästi tuomioistuin päätti, että näillä nykyisillä toimenpiteillä ei ole äh, positiivisia vaikutuksia äh, pölyttäjiin. Ja olen kritisoinut voimakkaasti tätä ja parlamentin vastustamiskeinot ovat kuitenkin rajalliset ja parlament, tässä neuvosto, komissio mennyt pitemmälle kuin mitkä ovat sen toimivaltuudet ja sen takia olenkin halunnut tämän vastalauseen esittää artiklassa 21 asetuksessa todetaan, että tämänhetkiset nämä kiellot voidaan toteuttaa vain, jos ne pohjaavat olemassa olevalle tieteelliselle tiedolle ja jos ei muihin kriteereihin enää ole pohjaa. Ja sitten tuossa liitteessä vielä todetaan, että tässä riskiarviointien pohjalta kuitenkin tarkoittaa, kysymys on sellaisesta riskistä, jota ei voida hyväksyä ja joka kohdistuu siis mehiläisyhdyskuntiin. EFSA on todennut, että korkea riski on olemassa näiden kolmen aineen osalta, mutta vaikka sitten pohjattaisiin tähän B Guidance asekirjaan, niin joka tapauksessa EFSA ei ole millään lailla tai siis komissio ei ole pystynyt kuitenkaan osoittamaan, että tämä olisi sellainen asia, jota voidaan hyväksyä, ja näitä kriteereitä ei siis enää noudateta. Joten ö, tässä on tietoaukkoja. Komissio ei ole myöskään onnistunut osoittamaan, että tämä millään lailla noudattaisi suhteellisuusperiaatetta. Ja tämä kiellon laajentaminen kaikkiin kasveihin vaikuttaa tietysti myöskin maatalouteen tapa oikeudessa ja pöytä kirjoissa, asianmukaisessa posian kirjoissa todetaan, että kuitenkin on tämä todistettava pitävästi, mutta tässä tapauksessa näin ei ole. Tämä ei ole millään lailla täysin selkeää, koska tätä ei ole tästä ei ole toteutettu mitään äh, kokeita. Äh, ja äh, tuomioistuin ei myöskään nykyisillä äh, äh, kieloilla todennut, että niillä on äh, vaikuttavia, merkittäviä vaikutuksia ja myöskään mitään muita vastaavia sellaisia toimenpiteitä ei ole myöskään esitetty, jolla voitaisiin tämä asia hoitaa, kuten vaikkapa esimerkiksi juuri kylvön aikaiset toimet. Komissio ottaa huomioon tietysti kaikki todisteet, EFSAn mielipiteen ja tuomioistuimen kannan. Komissio haluaa todeta kuitenkin, että tätä myötä komissio haluaa myöskin toteuttaa paremman lainsäädännön periaatteita. No, jos ajatellaan näitä juridisia ja tieteellisiä argumentteja, niin meillä on myöskin muita syitä esittää tämä vastalause ja se liittyy tämän ehdotuksen välillisiin vaikutuksiin jotka voivat olla hyvin kielteisiä ympäristölle. Ensinnäkin se, että voitaisiin käyttää vaihtoehtoisia kasvinsuojeluaineita, joka sitten saattaisi johtaa ehkä siihen, että haitalliset päästöt lisääntyisivät. Olisi myöskin mahdollisuutta myöskin siirtyä erityyppiseen viljelyyn Tätä ei ole ollenkaan otettu huomioon. Jos maanviljelijät eivät pysty kasveja kasvattamaan, koska näiden tuotteiden käyttö on kielletty, niin se ei tarkoita sitä, että voisimme sitten näitä kuluttaa, vaan ne sitten tuodaan ulkopuolelta. Ja samoja tuotteita olisi varmasti käytetty joka tapauksessa, joten tässä on kysymys ikään kuin tämmöisestä vuodosta. Ehkä kaikkein suurin kysymys liittyy siihen, että äh, täällä valiokunnassa voidaan ehkä äh, äh, todeta, että ikään kuin, että nyt näiden mehiläisten osalta homma on selvä, keskitytään näihin vain niihin neonikolinoideihin, jotka eivät ole osoittautuneet kovin haitalliseksi. Jos viisi vuotta sitten täällä äänestimme siitä, että käytetään enemmän rahaa tutkimukseen, kun kysymys on mehiläisten kuolemista. Tulee erilaisia viitteitä, laboratorioita ja näin pois, mutta kukaan ei puhu tästä enää mitään. Nyt puhutaan vain neonikotinoideista, joka on täysin vienyt tästä todellisesta asiasta huomioon pois. Ja minä uskon, että meidän pitäisi palata tämän todellisen asian käsittelyyn ja lakata kasvinsuojeluaineiden syyttely kun mitään todisteita ei niiden osalta ole olemassa. Olen huolestunut siitä, että tämä laajempi ö, aineiden kielto liittyy tiettyihin ideologisiin näkökulmiin. Tietyt kollegat ovat olleet sitä mieltä, että lobbarit ovat ö, ö, tässä olleet liikkeellä minä olen sitä mieltä, että minun mielestäni äh, kansallisjärjestöt, jotka vastustavat äh, kasvinsuojeluaineita, ovat hyvin voimakkaasti lobanneet minua. Äh, kaiken kaikkiaan haluttaisin kieltää kaiken kaikkiaan kaikki nämä kasvinsuojeluaineet, joten kysymme vain, että kuinka pystymme ruokkimaan itsemme tulevaisuudessa, joten nyt olisi todella miettiä sitä, tai meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisemmin, miettiä äh, sellaista huipputeknologiaa, jota voitaisiin käyttää maanviljelyssä, että niitä käytettäisiin oikealla tavalla oikeassa paikassa ja voitaisiin äh, vähentää sellaista siementen käsittelyä äh, tai siirtää sellaisen siementen käsittelyyn, jotta voitaisiin välttää suuret ruiskutukset No näiden tuotteiden osalta sitä itse asiassa ei edes sitä tapahdu, joten minkä takia nämä tuotteet pitäisi kieltää, jos se johtaa vielä, kun joudutaan ojasta allikkoon. Uskon, että meidän pitäisi miettiä Euroopan maatalouspolitiikkaa kokonaisuutena. Minun, kantan, tai minun asiani ei tietenkään ole lähteä tässä kaikkia teitä neuvomaan tässä, mutta olisin sitä mieltä, että tässä olisi kuitenkin parempi mennä eteenpäin pää kylvänä ja miettiä, että kysymys on täysin legitiimeistä tuotteesta. Haluan muistuttaa teitä niitä, jotka ovat kiinnostuneita kansalaisten kannoista ja suorasta demokratiasta. Tulkaa tänään illalla tapahtumaan, jonka järjestän. Kysymys on tieteestä ja todisteista ja siellä on useita kansalaisia, jotka kertovat, että he haluavat, että te teette päätöksenne tieteellisesti perusteltuja päätöksiä, siis eikä tunte, tunnepohjaisia päätöksiä. Kiitoksia edustaja Körling. Koska kello 11 meidän on mm, tavattava ITRE keskustellaksemme energiaunionin hallinnoinnista, minun on nyt sitten pyydettävä, että puhujat puhuisivat vain minuutin, koska meillä on pitkä lista. Miten me voimme tehdä tätä, tämän sitten? Voin myös soveltaa Dontin järjestelmää, koska silloin jotkut puhuvat ja toiset eivät. Muuten meillä menee loppuaika kesken tai sitten en rajoita ollenkaan, mutta ette saa mennä liian syvälle asiaan. No niin, me varjoesittelijät EPPstä, edustaja Lens. Ja dank, Frau. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä yritän puhua ihan lyhyesti. Eh, Korvan täällä kollega Peter Jaaria. Haluaisin sanoa, että eh, olen samaa mieltä kollegan Görlingin vastalauseen suhteen. Tässä on neljä asiaa, jotka äh, vaikuttavat tähän. Ensinnäkin tämä niin kutsuttu mehiläisjohtoasiakirja, johdantoasiakirja, sen jäsenvaltiot ovat hylänneet jo useamman vuoden ajan. Se ei ole mikään legitiimi oikeusperusta. EFSA todennäköisesti marraskuussa vastaan antaa tieteellisen tutkimustulokseensa neonikotinoideista, jonka pitäisi olla pohjana. Komissio tässä menee asioiden edelle. Kolmanneksi esitys ei ole suhteellinen, koska mehiläisille turvallisetkin toimenpiteet esimerkiksi sokerijuurikkaissa kielletään. Ja riskiä ja toimenpiteitä ei ole huomioitu. Vaihtoehtoiset äh, kasvinsuojeluaineet, äh, niitä ei monille äh, kasveille ole käytössä, siksi ympäristönsuojelullisesti tästä ei olisi hyötyä. Lisäksi kun neonikotinoidit poistetaan, niin myöskin resistenttejä mm, hyönteisiä olisi enemmän, joita ei pystytä enää torjumaan. Tässä olivat kollega Jaarin kommentit. Ja voitte nähdä, että EPP-ryhmän sisällä on kollegoita, joilla on myös toisenlainen näkemys. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Kuteland. Share, and I respect that we are... Kiitos. Aika on siis vähän. Olisin halunnut lopettaa tähän, mutta toivon, että ette äh, keskeytä minun lopussa, koska tämä on todella hyvin tärkeä asia. Tämä on todella tärkeä asia ryhmälle, niin olemme tätä kovasti valmistelleet. Siis olen sitä mieltä, että Euroopan unionissa meillä on todella vakava ongelma, kun mehiläiset kuolevat ja kun meillä on myöskin tieteellinen raportti, joka osoittaa, että kemikaalit aiheuttavat ovat yksi syy tähän. Meillä on suuri tieteellinen konsensus sen osalta, että neonikotinoidit, tuholaismyrkyt haittaavat mehiläisten toimintaa joten en ole samaa mieltä tässä äh, esittelijän kanssa. Nämä äh, nyt EFSAn 2013 kieltämät äh, aineet, nämä kolme tai tiedot toteavat, että nämä kolme ainetta ovat todella haitallisia mehiläisille ja senpä takia osittaisesta kielosta pitäisi mennä väliaikaisen kieltoon, mutta sen jälkeen olemme saaneet myöskin muita tieteellisiä tutkimuksia, jotka vahvistavat, että neonikotinoidit ovat vakava uhka monille lajeille, ei pelkästään vain mehiläisille, vaan myöskin muille ötököille, jopa linnuille, perhosille. Ja nämä ovat todella vaarallisia aineita, joista nyt tässä puhumme. Nämä löydökset itse asiassa vain vahvistavat sitä argumenttia, että näiden aineiden käyttö pitäisi jäädyttää ja tieteellisen tiedon pohjalta. Siis kaiken kaikkiaan on sitä mieltä, että meidän pitää tätä kieltoa tukea kerrankin. Tässä toimitaan vakavasti näiden ekosysteemiä vaarantavien aineiden osalta. Meidän on nyt kuunneltava. Nämä aineet on poistettava ympäristöä, ekosysteemiä vaarantamasta. Kaikki tiedot osoittavat, että vaarallisia vaikutuksia mehiläisiä kohtaan ei voida sulkea pois ja ennalta varautumisen ja korvaamisen periaatteet eivät tässä tule täysimääräisesti huomioon otetuiksi. Ja kansalaiset tätä myöskin meiltä vaativat. 4,5 miljoonaa eurooppalaista tukee meitä allekirjoittamalla vetomuksen, jonka pohjalta neonikotinoidit pitäisi kieltää. Minä olisin sitä mieltä, että tästä olisi hyvä keskustella myöskin tänä iltana esitelijärjestämässä tilaisuudessa. Olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että parlamenttina me todella ja envivaliokunnassa todella puolamme mehiläiden auttamista ja että vain turvallisia, tieteellisesti hyväksyttyjä kemiallisia aineita voidaan Euroopassa käyttää. No, uh... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Florence. Okay. Niin, Görling, eh, te tiedätte, että minä arvostan teitä kovasti ja useita aloitteita olen kanssanne tukenut, mutta tänään me olemme täysin eri mieltä asioista. Ja uskon, että kemian teollisuuden lobbaustyö on teidät täysin sokeuttanut. He muuten istuvat tuolla takana kaikki. Nämä tekstit, jotka esititte, ne olen kaikki lukenut, olen kaikki saanut. Mennäänpä nyt ihan käytäntöön. neonikotinoinnin eh, toimintajärjestelmä on yksinkertainen. Siemenet eh, päällystetään turvekerroksella, jossa on tätä neonikotinoidia, niin sitä on kolmea eri eh, la- lajia. Ja tämä vaikuttaa sitten rypsin kohdalla rypsin kohdalla elokuusta to, huhti-toukokuuhun. Eli jos maasta joulukuussa joku pien mikroorganismi kapuaa, niin se kuolee kolmen tunnin kuluttua. Me unohdamme, että täällä meidän peltomme ovat aivan täysin kuolleita. Ja jos nyt sitten puhutte mehiläisistä, täällä on ihmisiä, jotka tietävät asiat paremminkin kuin minä. Ei ole kyse pelkästään mehiläisistä. On kyse sitä valtavasta mikroorganismien monipuolisuudesta pelloillamme, jota ei enää ole olemassa. Ja jos te sanotte, että lähdette ei kukkivista sokerijuurikkaista, niin e, minäkin olen nyt vasta oppinut, että ne eivät kuki, vaikka viljelijä olenkin, mutta meidän maaperässämme on yli kolmen vuoden jääntymä ja kaikki se, mitä sen jälkeen istutatte, se vaikuttaa voimakkaasti näihin kasviin. Bayer, joka tuolla takana salissa istuu, hän ovat jo pitkään ymmärtäneet, että tämä niin päivittäinen, kuukausittainen torjunta-aineiden käyttö on väärin, Ja niin minä olen ihan perinteinen viljelijä. Minä sanon, että... Äh, äh, torjunta-aineita on käytettävä. Kerran ruiskutetaan ja sitten on, on rauha. Ei se nyt niin ole, ettei enää mitään juurikkaita tarvitse eh, pysty istuttamaan. Voitte, Rova Görling, tulla eh, minun tilalleni. Siellä on eh, ihan terveitä kasveja ilman neonikotinoideja. Meillä on tusinoittain vaihtoehtoja. Ja sitten ydin on se, että ei ole vaihtoehtoista tuotetta. Siihen menee vielä vuosi tämän maailman suuret käyttävät tätä valiokuntaa, jotta voivat vielä pari vuotta myydä näitä todella myrkyllisiä tuotteita niin, että heillä on muutama vuoden kuluttua vaihtoehtoinen tuote. Älkää uskoko heitä. Jos teidän lapsenne tai lapsenlapsenne haluavat vielä nähdä mikroorganismeja pelloilla, niin silloin tämä helvetillinen aine on kiellettävä. Me emme sitä tarvitse. Kiitoksia. Mr. Florence, I'm sure you could help. Herra Florence, varmasti olisitte voinut puhua vähän äh, tarkemmin. Te puhuitte yli kolme minuuttia, se on mikä hyvä esimerkki kollegoille. Edustaja Konečna. Pani ja budu velmi stručná, protože hyvin lyhyesti vain, sillä koko e GUE-NGL-ryhmän puolesta minun on sanottava, että olemme hyvin kriittisiä eh, sen suhteen, että tätä pitää edes käsitellä. Tietystikin kaikilla on oikeus ehdottaa mitä ikinä haluakaan, mutta jos olemme kovin varovaisia eh, eh, sen suhteen, mitä neonikotinoideista ajatellaan, niin mietitäänpä sitten sitä, mitä oikein teemme ilman mehiläisiä. Niitä ilman ei ole mitään ja neonikotinoidit on todettu mehiläisille haitallisiksi Tämä on osoitettu ja ää, tämä tässä on oltu hyvin varovaisia, koska kun lajeja tuhotaan, kun ne häviävät ekosysteemistä, sen jälkeen ei ole mitään. Ja olemme varmasti kaikki hyvin yllättyneitä, että millään kemikaaleilla, millään emme pääse tästä eteenpäin. GUE NGL ei koskaan tue tällaisia vastalauseita, koska ne uhkaavat meitä ekosysteemi Euroopassa ja muuallakin. Jos emme pysty muutoin itsemme puolustamaan, tämä on ainoa mahdollisuus, joka meillä on auttaa tulevia sukupolvia, ei pelkästään vain mehiläisiä, vaan kaikkia, koko elämää. Ja. Kiitoksia edustaja Müller. Niin puheenjohtaja, minä puhun tässä ihan omissa nimissäni, niin enkä Alden varjoesittelijän nimissä. Minä olen täysin samaa mieltä kollega Görlingin kanssa ja haluaisin kysyä herra Florentsilta, aikooko hän jatkossa peltojaan hoitaa luomupeltoina ja onko hänellä mitään vaihtoehtoisia tuotteita, mitä ne sitten ovat Minulle on tärkeää se, että tämä eh, tieteellinen arvio olisi meillä. Eh, meillä ei ole tuota tieteellistä arviota. Tämä mehilaisasiakirja, sitä vieläkin tutkitaan tuomioistuimenkin edessä. Sitäkään meillä ei ole. Ja kollegat sanoivat, jäsenvaltiot eivät ole sitä tunnustaneet. Minun tietääkseni ei ole vaihtoehtoja. Eh, ja millään lailla ei ole otettu huomioon, että tämä tuote, jota päällystetään, että uusilla teknologioilla ei tunnu laisinkaan kutaatiovettä, joten pyytäisin nyt, että mm, katsotte tätä oikein tarkkaan. Minä en ole vielä yhtään peltotutkimusta nähnyt, joka olisi todella todistanut, että tiametoksaami, imidaklopridi ja klotidianiidi vaikuttavat tällä tavalla, joten pyytäisin, äh, että katsotaan faktoja ja tieteellisiä tuloksia. Kiitoksia. Faria. Edustaja Faria. Eh, Kiitos <clears throat> puheenjohtaja. Puhun tässä nyt sähkösanoman omaisesti Uskoakseni tärkeää on varovaisuusperiaate. Ei meillä ole vielä tästä riittävästi tieteellistä tutkimusaineistoa, jotta voitaisiin todistaa, että nämä tehoaineet olisivat todella vaarallisia. Totta, että mehiläisvähemmistö on kuolemassa pikkuhiljaa Euroopassa. Ehkä siihen, siihen ovat vaikuttaneet muut vasta- eläimet asiasta tai epidemiat tai muut hyönteismyrkyt, joita on käytetään, käytetty teollisuudessa. Meidän pitää pelastaa meidän maataloutemme ja sitä varten pitää käyttää mm, mm kemiallisesti turvallisia tuotteja, mutta nämä neonikotinoidit ovat aineita, joista meillä on riittävästi todistusaineistoa, jotta tietäisimme, ovatko ne todella hyvin ö, vahingollisia vai voivatko ne olla jopa hyödyllisiä tässä vähän haluan kyseenalaistaa Roa Girlingin argumentointia. Tämä, kun hän tämän vastalauseen on laatinut. Eilisessä valmistavassa kokouksessa ryhmässämme edustaja Florent sanoi, että kun hän läht, istuu autoon ja ajelee maaseudulla, niin ei siellä ole yhtä ainutta itikkaa tai ötökkää, joka kuolisi hänen äh, auton tuulilasiin, mutta minun maassani näitä tuotteita, kyse, kyseenalaisia tuotteita käytetään ja hyönteiset kuolevat yhä edelleen autojen tuulilaseihin. Mehiläiset kuitenkin ovat lisääntyneet. Minä aion vastu- äänestää tätä vastaan. Kiitos. Yes, thank you. Edustaja Häyttämä. And, uh, this is a... Kiitos. Jälleen kerran tämä on keskustelu, joka on aika poliittinen, vaikka meidän pitäisi pohjata tieteeseen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että meillä on menettely, että EFSA antaa neuvontaa ja että komissio tekee asiantuntijoiden kanssa päätöksen siitä, onko tämä käyttö turvallista vai ei, joten aika paljon taivun heidän linjoilleen. Mutta meillä olisi kuitenkin joitakin kysymyksiä menettelytavasta. vasta ja jotkut kysymykset ovat tulleet myöskin tuossa Gyllingin paperissa esille. Yksi niistä liittyy juuri tähän B-Guidance-asiakirjaan. Ehkä komissio voi tästä sanoa jotakin. Mm, ehkä on todettu, että joitakin elementtejä tässä asiakirjassa on, mutta kuinka pitkälti se vaikuttaa sitten tähän päätökseen neonikotinoideista. Toiseksi Joskus komissio, tai 2012, ja tuossa paperissa se mainitaankin, että nykyinen kasvissuola käyttö ja mehiläisten väheneminen eivät ole sidossa toisiinsa. Onko komissio nyt tässä tarkastelemassa kasvinsuojeluaineiden käyttöä yleensä vai näiden tuotteiden luonnetta? Eikö se tarkastele myöskin kasvinsuojeluaineiden käyttöä? Mitä komissio siis tässä tekee ja ehkä myöskin olisi hyvä vastata kysymykseen, miksi nyt sitten olemme myöskin halunneet kieltää sellaiset kasvit, jotka eivät houkuttele mehiläisiä ja niiden yhteydessä sitten näiden kasvisluontojen käyttö. Missä Eichhout? Edustaja Eichhout. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella Julie Girlingia, että hän on aktiivinen myös täyttöpanoasetuksissa. asetuksissa koska hän on aina ollut hyvin kriittinen niistä, mutta nyt näette ilmeisesti myös niiden arvon. Se on hyvä asia. Niin, ei. Minä olen vain iloinen, Judy. Olen myös iloinen siitä, että teet niin selvän e, eron EFSAn roolin välillä riskinarvioinnin ja sitten komission välillä, joka tekee poliittisen päätön. Joskus meillä keskusteluissa on se vaikutelma, että pitäisi sokeasti seurata EFSA ja nyt Judy Girling tekee tässä eron. Me, olen iloinen siitä, koska voimme hyödyntää tätä muissakin keskusteluissa, mutta nyt mennään sitten sisältöön. Ja tässä Judy Girling sanoi, että jotakin ihmisiä johdattaa ideologia. No minä kyllä tunnistan tässä idean itseni, mutta ajattelen muita ideologioita kuin se, mihin Judy Girling viittaa riittää. Koska jos katsoo EFSAn johtopäätöksiä tammikuussa 2013, siinä puhutaan korkeista e, akuuteista riskeistä. Sitten komissio tekee päätöksen toukokuussa 2013 ja sitten se lupaa antaa arvion ja lisätodistusaineistoa kahden vuoden aikana. Sitten EFSA teki lisätutkimuksia, koska yksi asia oli se, että vuoden 2013 kiellossa ei kielletty talvi viljoja, vain ainoastaan kesäviljoja. Ja nyt olemme lokakuussa 2016. Silloin näkyi, että tämä on myös haitallinen talvikasveissa, koska se vaikuttaa se kesäkasviin. Komissio noudattaa ennaltaehkäisevää periaatetta. Jotkut tukevat tätä, mutta kannattavat silti tätä vastustamista, koska jos kannattaa ennaltaehkäisevää periaatetta, niin sitten tämä, mitä komissio tekee, on järkevää ja tämä vastustaminen ei ole järkevää. Minun mielestäni tässä on kyse enemmänkin ideologiasta kuin tieteen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 käyttökieltä, jotka sisältävät näitä aineita. Nyt on henkilöt, jotka sanovat, että meidän pitäisi odottaa vielä lisätietoja EFSalta. Mutta minä olen sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä on, että katsotaan objektiivisesti kaikkia näitä asioita. Ja toisaalta täällä sanotaan, että syntyy seurauksia maataloudelle, tappioita ja seurauksia, jos käytetään toisia aineita. Ja toisaalta eh, on näitä uhkakuvia, jotka herra Florence ja muut kollegat nostivat esiin. Joten meidän pitäisi nyt objektiivisesti eh, päättää. Emme me voi eh, tehdä tätä päätöstä tunnepohjaisesti. Meidän täytyy tehdä päätös, joka perustuu todellisiin tutkimustuloksiin meidän velvollisuutemme on tehdä päätös, rationaalinen päätös. Sitähän meiltä odotetaan valiokunnassa ja siksi on erittäin tärkeää, että äänestämme sen mukaisesti huomenna. Kumpikin osapuoli painostaa meitä. Nyt nousee esiin kysymys, onko kansalaisjärjestöjen ääni yhtä tärkeä kuin näiden aineiden tuottajien ääni ja niiden ääni, jotka käyttävät näitä tuotteita. Ja tämä on se dilemma, jossa me nyt olemme. Meillä on argumentit puolesta ja vastaan, ja nyt me olemme se valiokunta, joka on ottava kantaa. Edustaja Dalli. Thanks a lot, Chair. Um, I'm really happy. Kiitos, olen todella iloinen kuullessani, että Portugalissa on paljon mehiläisiä, koska monissa jäsenvaltioissa tilanne on päinvastainen. Ja mehiläiset ovat todella tärkeitä EUn maataloudelle ja koko maapallolle nyt ja tulevaisuudessa. Ja on tärkein todella säilyttää mehiläisyhdyskunnat, koska ne ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan ruoantuotantoa. Tässä olemme puhuneet ja kuulleet paljon näistä tieteellisistä tutkimuksista ja tieteellistä kirjallisuutta myös on osoittanut olemassa ja se osoittaa, että neonikotinoidit eivät ole harmillisia pelkästään vain äh, äh mehiläisille, vaan monille muillekin lajeille. Äh, näin sanoo Sussexin yliopisto, Greenpeace ja monissa maissa. Tämä on myös äh, ymmärretty ja todettu, kuinka lähellä niitä peltoja, joissa neonikotinoidia on käytetty. Mehiläisten määrä on vähentynyt ja on fakta, että mehiläisten yhdyskuntien määrä vähenee. On hyvä myöskin muistaa, mitä EFSA on, on todennut, kun se puhuu suuresta riskistä mehiläisille, riskistä, jota ei voida sulkea pois. Nämä aineet eivät ehkä ole ainoa syy, miksi mehiläisten määrä vähenee, mutta ainakin ne ovat varmasti yksi syy. Ja uskon, että komission toimeenpanosäädös näiden kolmen aineen kieltämiseksi on ensimmäinen askel siihen kohti, sitä kohti, että Euroopassa mehiläisten olemassaoloa turvataan. Meidän on tehtävä jotakin, koska muutoin emme pysty ö, ö, vain ö, ö, jatkaa sillä linjalla, että nämä ovat välttämätön paha nämä aineet ja että ö, ö, niitä käytetään sitten ö, maataloudessa, vaikka riski on suuri ja vaikka parlamentti ja, ja tämän parlamentin ja tämän valiokunnan täytyy tehdä todella voimakas kannanotto tähän asiaan. No, Mr. Berend from the commission. Kiitoksia sitten herra Berend komissiosta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja äh, aluksi haluaisin Nostaisin, että edustaja Görling on aivan oikeassa siinä, että kaikenlainen vastustus toimenpiteeseen pitäisi perustua äh, siihen, että komissio ylittää täytäntöönpanovaltuutensa. Ja tähän haluaisin ensinnäkin sanoa, että näin ei todellakaan ole. Me toimimme äh, torjunta-ainedirektiivin puitteissa täysin. Herra Eichhout viittasi tähän, kun neonikotinoidirajoitus hyväksyttiin vuonna 2013. Hakijalla oli velvoite antaa äh, tietoa osoittamaan, että jäljelle jäävät käyttö oli turvallista. Ja se tieto, joka annettiin, osoitti EFSAn tutkinnoissa, että nämä käyttömuodot eivät ole turvallisia. Nyt komissiolla ei muuta vaihtoehtoa kuin toimia ja uudistaa tätä aikaisempaa rajoitusta niin, että nyt ei hyväksytä niitäkään käyttömuotoja, joita ennen pidettiin turvallisuutena. Joten emme me ylitä, ylitä asetuksen asettamia rajoja. Edustaja Görling sanoi, että eh, ei ole mitään hyödyllisiä vaikutuksia pölyttäjähyönteisiin. Eh, tämässä nyt väärin ymmärrettiin tämä eh, tutkimus. Ensin katsottiin, että miten viljelijät olivat reagoineet vuoden 2013 rajoituksiin, olivat ryhtyneet käyttämään vaihtoehtoisia tuotteita. Se, että vaihtoehtoisia tuotteita ei ole, on väärin. Ja sitten kysyttiin viljelijöiltä yhdessä äh, kohdin, että mitä he ajattelevat äh, pölyttävien hyönteisten määrästä, ja se ei ollut mikään tieteellinen tutkimus äh, mehiläisten terveydestä. Edustaja Görling myös kritisoi sitä, että EFSAn pää ongelmat olivat tietoaukkoja eikä todistusaineistoa riskistä. Asetuksen periaate on se, että turvallinen käyttö on todistettava vaikka toisinpäin. Näin ei ole tehty ja siksi EFSAn johtopäätökset ovat niin selvät kuin ovat. Monet ovat puhuneet tämän Be Guidance-asiakirjan statuksesta, jota EFSA käyttää arviotaan varten ja ensimmäinen asia, joka on sanottava, että edeltävä asiakirja, EPO-asiakirja äh, mehiläisistä, sitä kaikki äh, pitävät turhanna, koska siinä ei ole mitään riskinarvioita tällaisia kiinteitä äh, käyttöä varten, kuten siementen käsittelyä varten, joten tämä EFSAn B-Guidance-asiakirja on paras tieteellinen pohja, joka meillä on. Herra Häytämä kysyi, että aiotaanko tämän asiakirjan muutos vaikuttaa meidän päätöksiimme. En voi ennakoida tätä, koska en tiedä mihin suuntaan minkäänlainen uudistus sitten menisi, jos sellainen tehdään. Edustaja Häytämän kysymys näiden lajien kiinnostavuudesta mehiläisille, erityisesti sokerijuurikkaasta. Lopputulos oli se, että ne ovat mehiläisiä kiinnostavia kasveja, äh, koska EFSA ei pystynyt äh, tulemaan siihen lopputulokseen, että näin ei olisi. Ja EFSA äh, myös sanoi, että riski saattaa olla myös seuraaville kasveille, joita istutetaan sukerijuurikkaiden jälkeen. Herra Florent sanoi myös, nämä aineet pysyvät maaperässä ja silloin ne kulkeutuvat myös seuraaviin viljelykasveihin. Edustaja Görling myös sanoi, että meidän olisi pitänyt tarkastella äh, vaikutuksia äh, äh, satoihin ja tuotantoon ja siihen, että no, syntyykö enemmän tuotia. Mitään tästä ei ole vaadittuna kasvinsuojelusäädöksissä. Olisimme tehneet näin ja olisimme käyttäneet näitä syitä argumenteillemme, niin sitten olisimme täytäntöönpanovaltuutemme kyllä ylittäneet. Ja lopuksi olemme edustaja Görlingin kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan enemmän tutkimusta äh, mehiläisterveyteen ja muutenkin pölyttäjien terveyteen. Tämä on mahdollista horisontti 2020 puitteissa ja parlamentti on hyväksynyt nyt pilottihankkeen, jolla tutkitaan mehiläisterveyttä äh, ja äh, niiden herkkyyttä ympäristön saastumiselle mukaan lukien torjunta-aineet ja komissio on työstämässä toimintasuunnitelmaa. Herra Häyttämä kysyi, äh, olemmeko kiinnostuneita ainoastaan aineiden vaikutuksesta vai myöskin niiden käytöstä. Kyllä me olemme kiinnostuneita myös käytöstä. On eh, torjunta-aineiden kestävän käytön direktiivi, josta komissio antaa kertomuksen eh, tämän vuoden syksyllä. Eh, käsittelemme siinä sitä, onko se saavuttanut tavoitteensa ja onko pantu täytäntöön kunnolla. Olemme siis kiinnostuneita myös käytöstä, emmekä ainoastaan aineiden vaikutuksesta. Ja tähän päätän, koska aika ei ole kovin paljon. Edustaja Görling nyt. Olkaa hyvä. Puhukaa lyhyesti, pyytäisin. I will try to be... Todella yritän puhua lyhyesti. On sanottava, että mitään muuta ei tullut tässä esille kuin mitä odotin. Ehkä sävy oli vähän... Äh, äh, sellainen vauhdikas, sitä odotinkin. Voisin tietysti käyttää vielä parikymmentä minuuttia kaikkia näiden asioiden läpikäymiseen. Äh, Teland puhui korvaamisesta äh, esimerkiksi, mutta äh, mitään korvaamismahdollisuutta tässä ei ole ja on varmasti korkea aika, että lähdemme miettimään sitä, kuinka tätä kasvinsuojeluainelainsäädäntöä muutetaan jossa tarkastellaan korvausasioita, koska juuri näin on, että neonikotinoidit jäävät paahan, mutta vaihtoehtoiset tuotteet, jotka ruiskutetaan, jäävät paljon laajemmalle alueelle myöskin maahan, joten korvaaminen on tässä myöskin huono vaihtoehto. Miksei siis tätä ajatella, kun näitä asioita käsitellään? No, teknisesti ehkä olette oikeassa. Ehkä tämä ei ole tässä PPP lainsäädännössä mukana, mutta tässä valiokunnassa tätäkin olisi hyvä kuitenkin yhtä innolla ää, tarkasteltava, kun mitä, miten tätä mehiläisasiaa käsitellään. Emme mene tätä nyt kohta kohdalta läpi, mutta kiitokset kollegoille, että olette asiasta olleet kiinnostuneita. Odotan äänestystä. Uh, Kiitoksia äänestämme tästä huomenna ja nyt pyytäisin, että menemme 4 kuu kakkoseen, jossa meillä on yhteiskokous Itre-valiokunnan kanssa. Kiitoksia kollegat.